No niin, aloitetaanpas esityslistan kohdalla kahdeksan, kliiniset lääketutkimukset, eli ovatko kaikki tuoneet äänestyskorttinsa mukana? Genau, deswegen Ja, aufmachen. Bitte. Clinical Trials. So. No niin, tehdäänpäs pieni koeäänestys. Ovatko kaikki muistaneet ottaa korttinsa mukaan? Abstimmung ist geschlossen. Koeäänestys päättyy. 18 puolesta, ei yhtään vastaääntä eikä yhtään tyhjää ääntä. No niin, hyväksytty. Dann geht's weiter mit dem Tagesordnungspunkt 9. Esityslistan kohta 9. Der Bellier-Bericht und Frau Bellier möchte Kyse on kollega Bellierin mietinnöstä. Hän haluaa kertoa meille jotain aiheeseen liittyen. Olisi hyvä, jos esittelijä olisi myöskin paikalla. dann würde ich sagen, dass wir Tabak. No siinä tapauksessa otetaankin ensin tämä tupakkatuotteita käsittelevä mietintö, koska Belier ei ole paikalla. Joten jos teille sopii, niin menkäämme suoraan esitysistä kohtaan 10. Ja kyse on kolmikantaneuvotteluiden tuloksen vahvistamisesta. Äänestys alkaa. Alle abgestimmt. Ovatko kaikki äänestäneet? ECRn puolelta on annettu yksi ääni liikaa. Vielleicht können sich mal drauf einigen. No, voisitteko nyt sopia, että kuka saa äänestää? Eli ECRn riveistä on poistettava yksi äänestävä jäsen. Da müssen wir hier nicht Elektroniker kommen lassen oder Informatiker, dann ist die Anlage hier kaputt. Ilmeisesti täällä on sitten laitteessa jokin vika, jos kaikki äänensä käyttäneet ovat ääni oikeutettuja. Wir müssen einen Techniker kommen lassen. No, kutsutaanpas teknikko paikalle.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 Wir müssen die Abstimmmaschine von Beschäftigungsausschuss und Sozialausschuss Sosiaali- ja työllisyysvaliokunnan laitte täytyy nyt koodata uudestaan meidän valiokuntaamme sopivaksi. Oli miten oli, tämä on ympäristövaliokunta ja nyt meidän täytyy vain katsoa, että tietokone toimii toivotulla tavalla. Näin. So, wir sind jetzt hier in 4Q2 im Envy-Mode. No niin, 4Q2 on sali ja ympäristövaliokunta kokoustaa. No niin, siirrytäänpäs takaisin kohtaan yhdeksän, eli kollega Belierin mietintöön. Haluttiinko tähän liittyen sanoa vielä jotain vai siirrytäänkö suoraan äänestykseen? No, olkapas hyvä vaan. Monsieur le Président, une, une minute. Kiitos puheenjohtaja tästä äänestyksestä. Neuvottelut olivat hyvin hankalia ja voin vahvistaa, että monet jäsenvaltiot eivät halunneet yhteisön lähestymistapaa ja uutta asetusta biologisen monimuotoisuuden alalla, jota tämä asetus käsittelee. Ja komissio on viivästellyt tuen antamisessaan meille. Liettua puheenjohtajamaana suhtautui tähän aivan erityisen epäilevästi ja neuvottelujen tulos, jos se nyt on vähemmän kunnianhimoinen kuin mitä olisin toivonut ja vähemmän kunnianhimoinen kuin se kanta, jonka me hyväksymme parlamentissa heinäkuussa 2013. Nyt me voimme äänestää asetuksesta, joka mahdollistaa meidän ratifioivan Nagojan pöytäkirjan ja osallistua seuraavaan äh, biologisen monimuotoisuuden kokoukseen Etelä-Koreassa 28 jäsenmaata on sitoutunut nyt taistelemaan biopiratismia vastaan ja haluaisin kiittää kaikkia varjoesittelyitä heidän antamastaan tuesta ja muistuttaa komissiota siitä, että me tulemme olemaan vaativia ja valppaita, jotta se kunnioittaa sitoutuksia, jotta Nagojan pöytäkirjan artiklaa 17 ja meidän eh, työjärjestyksemme artiklaa 7 kunnioitettaisiin. Kiitos. Paljon kiitoksia. Näin pääsemme suoraan äänestykseen. Eli nyt äänestämme kolmikantaneuvotteluiden tuloksesta. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty äänin 5103 tyhjää ääntä on annettu. Sitten esityslistan kohta 10. Tässäkin suoraan äänestykseen. Chris Davis sitä ennen kuitenkin. Olkaa hyvä. Sei. Niin, voisinko sanoa ensinnäkin, että ajattelen, että Titolkin lopputulos oli todella erittäin hyvä ja neuvottelijat tekevät todella erittäin menestyksekkästä työtä siirtämällä agendaa toisen suuntaan kohta 18, joka koskee sähkösavukkeita kirjoitti lähes kokonaan uudestaan neuvottelujen aikana. Ja minusta edelleenkin on joitakin epävarmoja tekijöitä ja selvyyden puutetta tekstissä, mikä ei tietenkään yllätä, kun ajatellaan olosuhteita, joissa teksti valmistui. Minä epäilen, että tämä varmaan tulee lävitse ja päädytään täysistuntoon, mutta jotkut meistä olisivat kuitenkin hiukan varauksia siinä toivossa, että saamme komissiolta selkeytystä ennen äänestystä täysistunnossa. Paljon kiitoksia. Niin, viittasitte jo komissionkin, joten siirtykäämme äänestämään, ovatko kaikki valmiina. Äänestys alkaa. alle abgestimmt? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Äänin 49, 7 ja 4 tyhjää ääntä. Eli hyväksytty tämä kolmikantaneuvotteluiden tulos. Onnittelut esittelijä McEvanille. Dann geht's, dann geht's weiter. Näin pääsemme esityslistan kohtaan kahdeksan. Mehän siis esityslistan kohta 11. Eli kyse on tästä vastalauseesta. Siitä äänestetään myöskin koneäänestystä käyttäen. Ovatko kaikki äänestäneet? SD-ryhmän puolelta yksi ääni liikaa annettu. No niin, ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty lukemin 34, 21, kolme tyhjää ääntä. Eli tämä vastalause on hyväksytty ja ensi kuun ykköstäykkärissä voimme tästä sitten keskustella ja äänestää. Seuraavaksi äänestämme kollega Stasin mietinnöstä. Tarkistus 10. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissitarkistus yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 50 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 51 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 52 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 53 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja seuraavaksi tarkistukseen 69. Siihen liittyy suullinen tarkistus ja se löytyy äänestysluettelon sivulta 5. Eli tarkistus 69 plus suullinen tarkistus. Puolesta äänet vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi tarkistukseen 21 Esittelijän laatimatarkistus, tarkistus, eli sivu 6, puolesta äänet, vasta äänet, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 22, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 23, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 24 ja siihen liittyy suullinen tarkistus. Puolesta äänet, vasta äänet, tyhjää, hyväksytty. Seuraavaksi konsolidoitu tarkistus 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja seuraavaksi tarkistukseen 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Konsolidoitu tarkistus 5. Puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 86. Puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Ja sitten tarkistukset 28 ja 31 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 29 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 12 puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. Tarkistus 30 puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. Tarkistus 88 puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. Tarkistus 89 puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. Tarkistus 90 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus yksi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 35 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten tarkistuksen 34 toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistukset 3 ja 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi tarkistuksen 4 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 38, siihen liittyy suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 39, kahdessa osassa, ensimmäinen osa puolesta äänet, vasta äänet, tyhjä hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjä epäselvä tulos, eli äänestyksin tarkistetaan, eli ovatko kaikki äänestäneet toisesta osasta. Äänestys päättyy. Hylätty selkein lukemin. Seuraavaksi tarkistus 41 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 42 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 43 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. 44 puolesta, vastaan, tyhjä hylätty. 45 puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Seuraavaksi tarkistukseen 46 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Sitten konsolidoitu tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Ja sitten loppuäänestykseen, kun äänestys alkaa, ovatko kaikki äänestäneet? Kansanpuolueen riveistä yksi liikaa äänestämässä. No niin, nyt kaikki kunnossa. Äänestys päättyy. 59 puolesta, 6 vastaan, ei yhtään tyhjää ääntä. Nyt pääsemmekin toiseen äänestykseen, kun äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Lukemin 54-5 hyväksytty. Esittelijä Bad Stas Pyydättekö mandaattia? Kiitoksia herra puheenjohtaja, arvon kollegat. Kiitokset tästä erinomaisesta yhteistyöstä. Kiitokset varjoesittelijöille ja muille, jotka ovat täällä olleet valmiina viitoittamaan tätä yhteistä tietä. Haluaisin pyytää mandaattia neuvotteluiden aloittamiseksi neuvoston kanssa, jotta vielä ennen toimikautemme päätöstä voitaisiin saavuttaa yhteisymmärrys ensimmäisen käsittelyn aikana. Eli esittelijä pyytää mandaatia, mutta muistutettakoon, että me tarvitsemme mandaatin myöntämiseksi vähintään 36 puoltavaa ääntä. Koneäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Vielä kolme ääntä uupuu. Äänestys päättyy. 60 puolesta, 6 vastaan, ei yhtään tyhjääntä. Onnittelut Bart Stars, ja toivottavasti neuvottelut ovat menestyksekkäät. Jetzt geht's weiter mit... Nyt jatketaan eläinten terveydellä. hier an, ne? Ja. Mhm. Und zwar mit ein... Niin, 190 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 191 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 42 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 230 puolesta vastaan, tyhjää. Tämä on tämä selvää. Eli tarkistamme koneäänestyksellä. 230 ovatko kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Sitten konsolidointu seitsemän puolesta vastaan. Tämä pitää tarkistaa koneäänestyksellä. Konsolidoitu seitsemän. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Sitten toisesta osasta, ei, anteeksi, 43 toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten konsolidoitu neljä puolesta. Konsolidoitu neljä. Seuraava sivu. Puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 45. Puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 46. Puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Konsolidoitu kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 47 puolesta vastaan tyhjää ei aivan selvää. Koneäänestyksenä 47. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. 48 puolesta vastaan tyhjää, sama enemmistö, mutta tarkistetaan koneäänestyksellä. 48 koneäänestyksellä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 236 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 237 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 239 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 240 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 241 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 242 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 243 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 244 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 245 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 246 puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaan 246 koneäänestyksellä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. SCD yksi liikaa. Nyt luku on oikein. Hylätty. 247 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 248 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 249 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 250 puolesta vastaan tyhjää. Tämä oli selvä. 250 koneäänestyksellä. Äänestys alkaa. Haben alle abgestimmt. Kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Ja hyväksytty. Anteeksi, raukeaa. 59. Voidaan sitä yhdessä. 59, 60 ja 64. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten konsolidoitu 61, toinen osa siitä, mitä vielä äänestää. Puolesta vastaan Aivan selvää. Joten koneäänestyksellä 61 toinen osa. Tarkistetaan koneäänestyksellä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Nyt konsolidoitu kuusi puolesta vastaan tyhjää, ei aivan selvää. Ja siksi tarvitaan koneäänestyksellä. Äänestys alkaa. Konsolidoitu kuusi. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kaksi viisi neljä puolesta yhtenä kokonaisuutena 254, 255, 256 puolesta vastaan tyhjää hylätty tarkistetaan 254, 255, 256. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 257 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 258 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 79 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 259 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 80 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Konsolidoitu 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 81 ja 82 yhtenä kokonaisuutena puolesta vastaan tyhjää, ei aivan selvää. 81-82 koneäänestyksellä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Sitten 263 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 84 ja 85 puolesta vastaan tyhjää. Ei aivan selvää. Tarvitaan koneäänestyksellä. Äänestys alkaa 84, 25. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 86, 87, 88 ja 90 yhtenä kokonaisuutena puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 29 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty 265 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty 266 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty 267 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty 268 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty 91 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. 269 puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty. 92 puolesta kaksi kuusi kahdeksan kaksi kuusi kahdeksan hyväksyttiin. Se hyväksyttiin. Voidaanko tarkistaa se? 268. Äänestys on päättynyt. Rakal Schlüter enemmän vihreitä kuin punaisia, joten tämä hyväksyttiin. 92 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 93 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 94 puolesta vastaan tyhjää. Tämä on aivan selvä. 94 tarkistetaan koneäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. On hyväksytty. 95 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarvitaan koneäänestyksellä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 96 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 97 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 270 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 98 puolesta vastaan tyhjää. Ei aivan selvää. 98 koneäänestyksellä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 99 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 272 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 100 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 273 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyvä. Hylätty. 101 puolesta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 110 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 276 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 111, 112, 113 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 114 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 115, 116 puolesta vastaan. Ah, 115 puolesta. 115 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 116 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 117 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 118 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 119 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 120 puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty. 277 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 121 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 121 raukeaa. Nyt jatketaan 124, 125 yhdessä puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 126 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 281 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Müssen 127. 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 128 dafür. 128 vastaan tyhjää hyväksytty. 129 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 282 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 130 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 131 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 133 puolesta vastaan tyhjää Tarkistamme 133 koneäänestyksellä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 134 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 135 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 136 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 137 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 285 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 286 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 288 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistetaan se koneäänestyksellä. 288. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Sitten 291 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 292 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 293 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 294 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 295 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 296 puolesta vastaan ei aivan selvä. 296 koneäänestyksellä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. SCD yksi ääni liikaa. Äänestys on nyt päättynyt. Hylätty. 297 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 298 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 299 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 300 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 301 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 302 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Anteeksi, hyväksytty. 302 on hyväksytty. On hyvä, että on kunnollisia varapuheenjohtajia. 303 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 304 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan kuitenkin 304 koneäänestyksellä. Ovatko kaikki äänestäneet? 304 koneäänestyksellä äänestys on päättynyt. Hylätty. 305 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 309 puolesta vastaan tyhjää ja aivan selvää. 309 koneäänestyksellä. Bestimmt. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. 310 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 311 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 142 puolesta, vastaan, tyhjää. Ei selvä. 142 koneäänestyksellä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 143 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 144 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 312 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 313 314 yhtenä kokonaisuutena puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 315 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 316 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 146 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 317 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 147 lisäyksenä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 318 puolesta Ai se raukeaa. 319 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 148 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 149 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 150 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 151 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 152 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 320 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 153 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 321 puolesta, vastaan, tyhjää. Tarkistetaan koneäänestyksellä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 154 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 323 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 324 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 155 raukeaa. A, ei. 155 Teitä täytyy äänestää puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 326 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 327 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 330 puolesta. Vastaan. Tyhjää Hyväksytty. 331 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 332 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 333 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 344 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Aivan selvää, kun kukaan ei oikeastaan äänestänyt. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? 344 siis. Kyllä. 53 puolesta 12 vastaan hyväksytty. 160 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 161 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 351 puolesta, vastaan tyhjää hylätty 352 puolesta, vastaan tyhjää hylätty 353 puolesta, vastaan tyhjää hylätty 354 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty. 162 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 355 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 356 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 163 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 357 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 164 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 165 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan 165. Äänestys alkaa, koneäänestys. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 358 puolesta. Vastaan. 358 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 359 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 166 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 168 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 361 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 360 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 362 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 168 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 369 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 370 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 371 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 372 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 373 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 374 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 375 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 376 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. 377 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 378 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 379 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 380 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 172 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 173 puolesta vastaan tyhjää. Ja aivan selvää. 173 koneäänestyksellä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. 381 puolesta. Ahaa. Meidän pitää vielä kerran. Minä olin edellä aikataulustani kolme, 173, 173 koneäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 381 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 174 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 382 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 175 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 176 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 383 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 3, 8, 4. Puolesta vastaan tyhjää ei aivan selvää. neljä koneäänestyksellä, siis koneäänestyksellä. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 385 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 386 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 177 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 178 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 387 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväks, hylätty. 179 puolesta, vastaan tyhjää ja selvää. 179 koneäänestyksellä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 180 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 388 puolesta vastaan tyhjää ja epäselvää. Tarvitaan koneäänestyksellä 388 äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. 184 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 185 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 189 puolesta vastaan tyhjää. Tämä on aivan selvää. Tarkistetaan koneäänestyksellä 189. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. se raukeaa. Tämä oli turhaa. Hetki, hetki, hetki. Feld, also Feld 189. Tämä siis raukeaa 189, joten ei ollut tarpeellista äänestää sitä. Nyt 192 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 193 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kaksi, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 194, puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kolme, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 195, puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Neljä. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 196. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 197. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 198. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 6. Puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 199 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 200 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 201 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 202 puolesta vastaan Tyhjää. Ei selvää. 202 koneäänestyksellä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kymmenen puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty 203 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ei. 11. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 206. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljätoista. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 207 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 208 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 209 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 212 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty 213 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty 23 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty 25 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty 214 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty 26 puolesta, vastaan, tyhjää hyväksytty. 215 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 216 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 30 puolesta raukeaa. 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Suullinen tarkistus 1 koskee 218 puolesta vastaan tyhjää Hieman selvää. Äänestetään koneäänestyksellä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Ähm, Vierunddreißig. Dafür? 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 222 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 223 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 224 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Suuntaristus 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 229 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten loppuäänestys koneellisesti. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Näin mietintö on hyväksytty. Sydämelliset onnittelut Katikali Ja nyt jatketaan. Jetzt geht's weiter mit dem Tagesordnungspunkt. Näin pääsemme esityslistan kohtaan 14. Tarkistus 84 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Konsolidoitu tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Konsolidoitu tarkistus 2, puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissitarkistus 1, puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 102, puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Konsolidoitu tarkistus 4, puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 19, puolesta vastaan tyhjää, Epäselvä tilanne. Tarkistetaan. Koneäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 108 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Otetaanpa uudestaan. Tarkistus 108 puolesta äänet. Vasta äänet. Tyhjää. Hyväksytty. 110 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 111 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 112 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 115 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 114 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 22 raukeaa, 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sataseitsemäntoista raukeaa. kahdeksantoista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 119 puolesta vastaan. Otetaanpa uudestaan. Tarkistus 119 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 120 puolesta. Aha. Tarkistetaan. Tarkistus 119. Koneäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy selkeä lukeminen hyväksytty. Tarkistus 120 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämäkin koneellisesti. Tarkistus 120. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Samalla enemmistöllä hyväksytty. Tarkistus 25 puolesta. Vastaan. tyhjä Hyväksytty. 31. Tarkistus 31 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 125 puolesta Eli äänestetään vielä tarkistuksesta 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 125 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 126. Ei, anteeksi. Siis 34 puolesta. 34 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 126 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 130-139 yhtenä pakettina puolesta äänet, vasta äänet, tyhjä hylätty. Tarkistetaan. Siis tarkistukset 130-139. Yhtenä pakettina koneäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 140 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 141 puolesta vastaan tyhjää epäselvä tilanne, joten tarkistetaan 141 puolesta. Koneäänestys siis alkaa. Hyväksytty. 142 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 143 raukeaa. 144 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 145 puolesta vastaan tyhjä epäselvä tilanne. Tarkistetaan koneellisesti. Tarkistus 145. Koneäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyi melkein äsken, mutta SDllä oli yksi ääni liikaa käytössä. Eli yksi ääni pois. Kiitos. No niin, nyt luvut stemmaavat hyväksytty. 146 raukeaa. Tarkistus 150 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 43 puolesta vastaan Tyhjä hyväksytty. Konsolidoitu tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 152 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi tarkistuksen 45 puolesta vastaan tyhjä vain 10 ääntä annettiin, eli otetaan alusta. Tarkistus 45 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 155. No, hoidetaanpas koneellisesti, kun kaikki ovat eri mieltä tuloksesta, joten koneäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Siis tarkistetaan tarkistuksen 45 äänestystulos. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. No, hyväksytty. 155 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 156 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 157 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Konsolidoitu tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 159 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 160 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 161 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 162 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 163 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 46 puolesta vastaan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 173 puolesta vastaan. Epäselvä tilanne, joten tarkistetaan koneellisesti. Tarkistus 173. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 52 puolesta, 10 vastaan, hyväksytty. 64 puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. 65 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 174 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 175 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 176 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 66 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 3, täytyy sitä äänestää, joo, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 75 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 77 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 78 puolesta tarkistetaan. Eli äänestetään tarkistukset 78 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 79 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty yhdeksikkö. Äänestetään yhdeksikön ensimmäisestä osiosta. Molemmista on äänestettävä, mutta ensimmäinen osio. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Ensi, toinen osio puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 81 puolesta vastaa tyhjää hyväksytty. Ja loppuäänestys, koneäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Onnittelut kollega Rossi. Hyvin tehty. 58 ääntä puolesta, ei yhtään vasta ääntä, kuusi tyhjää ääntä. Siltä pohjalta on hyvä jatkaa. Näin pääsemme Haukin vastuuvapausteksti. Tämä on viimeinen vastuuvapausäänestys tämän toimikauden aikana, kun valmistelusta vastaa Jutta Hauk. No, aloitetaan tarkistuksesta yksi ja kaksi Puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty kolme ja viisi ne ovat identtiset puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty. Puu, nelonen puolesta vastaan tyhjää hylätty. kuusi ja seiska lisättynä suullisen, suullisen tarkistuksen puolesta. Eli puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistuksen 8 ja 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 10 ja 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 12 ja 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 14 puolesta tarkistetaan 12 ja 13. Eli pakettina tarkistukset 12 ja 13. Ovatko kaikki äänestäneet? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 39.25, eli hyväksytty. Seuraavaksi tarkistuksen 14 puolesta vastaan tyhjä epäselvä tilanne. Tarkistus 14, koneäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 16. Kohta kohdalta. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan. Toinen osa tarkistuksesta 16. Koneäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraava raukea. 17 ja 18. Yhtenä pakettina ne ovat identtiset puolesta, vastaan, tyhjä hylätty. Ja sitten loppuäänestykseen ja totutun tapaan koneäänestyksin. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. SD yksi liikaa äänestämässä. Äänestys päättyy. 56 puolesta, 7 vastaan, ei yhtään tyhjää ääntä. Näin pääsemme lääkevirastoon. Tarkistus 1. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 2 ja 3 ne ovat identtiset, joten niistä äänestetään samalla kertaa puolesta. Hetkinen. Siis kakkonen ja kolmonen yhdessä, ja niihin liittyy suullinen tarkistus. Nyt siis kyse Euroopan lääkevirastosta.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 eiköhän me olla sen verran sivistyneitä, että me osataan tämä asia hoitaa. Eli ykkönen puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, kakkonen ja kolmonen suullisin tarkistuksen höystettynä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, nelonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, viisi puolesta vastaan tyhjää hylätty, seitsemän ja kuusi ja seitsemän suullinen tarkistus siihen lisättynä, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksikko ja yhdeksikko ovat identtiset, puolesta äänet vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten sähköinen loppuäänestys. Äänestys alkaa, ovatko kaikki äänestäneet, äänestys päättyy. 56 puolesta, 5 vastaan, ei yhtään tyhjää ääntä. Onnittelut Juta Hauka. Seuraavaksi Suomen virasto. Kaikki tietää, mistä on kyse, eli kemikaalivirasto. Ilmeisesti numeroinnissa on jotain häikkää. Sihteeristö pahoittelee, eli kemikaalivirastosta seuraavaksi. No niin, oletteko löytäneet äänestysluettelon? No niin, nyt lähdetään liikkeelle. Kaikki ovat innosta soikeana. Ykkönen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kakkonen ja nelonen kohta kohdalta ykkösosa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kolmonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viisi ja kuusi pakettina puolesta vastaan tyhjää hylätty. 7 ja 8, ja näihin liittyy suullinen tarkistus puolesta, vastaan tyhjä hyväksytty, 9 ja 10 yhtenä, puolesta vastaan tyhjää hylätty, sähköinen loppuäänestys, koneäänestys alkaa. Niin ei tässä tarkoituksena ollut äänestää pääjohtajasta. No niin, äänestys päättyy. 54 puolesta, 7 vastaan, ei yhtään tyhjää ääntä. Tämäkin siis saatu hoidettua. Näin pääsemme EFSAan. Eli Euroopan elintarvikevirasto. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty kaksi ja kolme, ne ovat identtiset puolesta äänet, vasta äänet tyhjä, hylätty 4 ja 5. Siihen liittyy suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 7 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä. hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjä. Epäselvä tilanne, joten koneäänestys alkaa. Tarkistus 7 toinen osa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty Seuraavaksi kahdeksikosta ja yhdeksikosta yhdessä. Puolesta vastaan tyhjä hylätty. Loppuäänestys totuttuun tapaan. Koneäänestyksin koneäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 50 puolesta, 13 vastaan, ei yhtään tyhjää ääntä. Seuraavaksi siirrytään Ruotsin puolelle. eli ECDC, Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskus, tarkistus 1 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. kaksi ja kolme ne ovat identtiset, puolesta vastaan, tyhjä hylätty. viisi ja kuusi niihin liittyy suullinen tarkistus, puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. kuusi ja seitsemän ne ovat identtiset, puolesta vastaan, tyhjä hylätty. Ja sähköinen loppuäänestys, kun äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty äänin 50-10 ja yksi tyhjä ääni. Ja näin pääsemme ympäristökeskukseen. Joku on onnistus oikeana puolesta. Ensimmäinen tarkistus siis pu- hyväksytty. Kakkonen puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kolme ja neljä yhtenä pakettina puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Viisi ja kuusi, niihin liittyy suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Puolesta, seitsemän ja kahdeksan puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Yhdeksän ja kahdeksan, no tarkistetaan. Eli seitsemän ja kahdeksan, koneäänestys alkaa, ovatko kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hylätty. 9 ja 10. Puolesta vastaan tyhjä hylätty. Ja loppuäänestykseen. Koneäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 53 puolesta, 8 vastaan, ei yhtään tyhjää. Vastuuvapaus on myönnetty myös ympäristökeskukselle. So, damit sind wir am Ende der Abs Näin äänestykset on hoidettu pois alta. Ja nyt pääsemmekin sitten muovipusseihin. Kollega Aukkenin mietintöä lähdetään käsittelemään. Kaikki voivat osallistua keskusteluun. Jos ette halua osallistua keskusteluun, niin voisitteko poistua mitä pikimiten salistamme. Good. wir können starten mit Tagesordnungspunkt. Voimme aloittaa kohdan 21. Ja, ja esittelijän toiveesta päinvastoin kuin tavallisesti komissio aloittaa. Julius Langendorf on täällä tänään, jos olen saanut oikein, oikean tiedon, ja niin hän saa nyt puheenvuoron komissiosta. Olkaa hyvä. Thank you, uh, Chair. I'll be... Kiitos. Aion olla mahdollisimman lyhyt sana, minusta tämä on aika selkeä esitys. Ei tässä tarvita paljon johdantoa eikä esittelyä. Tämä vastaa laajaan huolestuneisuuteen siitä, että muovikasseja käy kuljetaan liikaa ja niillä aiheutetaan liikaa jätteitä ja tämä on asia, joka liittyy siihen, että jäsenvaltiot ovat pyytäneet komissiota katsomaan, voitaisiin saada Euroopan laajuinen aloite muovikassien osalta. Ja tämä perustuu laajaan sidosryhmä sidosryhmien kuulemiseen, josta löytyy laajaa tukea Euroopan laajuiselle aloitteelle. Totta kai se myös on parlamentin äskettäisen äh, päätöslauselman kanssa saman suuntaan, jossa puhuttiin ylipäätään muovijätteestä, ja se perustuu melko laajaan vaikutusarviointiin, jossa pyritään käyttämään olemassa tietoa mahdollisimman pitkälti tunnustaen kuitenkin, että on olemassa tietopuutteita liittyen miksi täsmälliseen määrään kasseja, jotka aiheuttavat roskaantumista tai miten paljon ylipäätään näitä kassia tuodaan markkinoille. Tämä on myöskin tulos hyvin intensiivistä keskustelusta komission sisällä siitä, miten viime kädessä pitäisi lähestyä tätä asiaa komission esityksessä. Ajattelen sitä, että on laajaa, laajaa eroja jäsenvaltioiden välillä siinä, miten paljon kulutetaan. Joissakin jäsenvaltioissa kulutus on hyvin alhaista, ennen kaikkea mitä tulee näihin kevyisiin kasseihin, ja sitten taas on niitä, joissa näitä kulutaan runsaasti. Joten tässä vaiheessa lähestymistapa on se, että ei aseta EUn laajuisia tavoitteita kevyiden kassien käyttämisessä, niiden vähentämisessä, vaan että velvoitettaisiin jäsenvaltiot ryhtymään toimiin käyttäen erinäisiä välineitä, niin että voisi myöskin raportoida paremmin komissiolle ja niin, että tämä sitten tullaan näkemään, voitaisiin palata uudella lähestymistavalla, jos tämä nykyinen lähestymistapa ei toimi. Esitys itsessään mutta pakkaus- ja pakkasdirektiiviä kolme artiklaa kolmea, jossa on määritelmät, otetaan käyttöön mukaan määritelmä, joka koskee kevyitä muovikasseja. Ja se on artikla 3 siis, ja se muuttaa myöskin artiklaa 4, tai itse asiassa täydentää olemassa olevaa artiklaa 4 pakkausdirektiivissä liittyen siihen, että edellytettäisiin jäsenvaltioilta, että ryhtyvät toimenpiteisiin kevyyden muovikassien käytön vähentämiseksi niin, että voidaan, ne voivat, jäsenvaltiot voivat käyttää erinäisiä välineitä, miksi rahoituksellisia markkinarajoitusvälineitä, jos välttämätöntä tai ja sitten kolmas nyt tulisi myöskin raportoida komissiolle siitä, miten tehokkaita nämä toimenpiteet ovat olleet. Minusta tässä olisi kaikki, mitä nyt olisi johdoksi sanottavana. Tämä on melko yksiselitteinen esitys, mutta totta kai se herättää paljon kysymyksiä. Ja kuitenkin haluaisin lopuksi vielä todeta, että luonnollisesti tämä esitys pitäisi nähdä laajemmassa laajemmissa puitteissa, jotka liittyvät komission käynnissä oleviin aloitteisiin, joilla pyritään vähentämään jätelainsäädäntöä. Meillä on käynnissä olemassa olevan kierrätys- ja keruutavoitteen osat, jotka liittyvät pakkausdirektiiviin, ja meillä on myöskin käynnissä muovijätteen osalta toimijoissa seuraamme tilannetta, ja meillä on myöskin tämä fitness check, joka liittyy siihen, että tutkitaan erityisiä jätteettä koskevia direktiivejä, joiden osalta voitaisiin myöskin tehdä sitten aikaa myöten johtopäätöksiä, jotka liittyvät siihen, miten kehitetään olemassa olevaa lainsäädäntöä. Tämä esitys on rajoitettu koskemaan pelkästään muovikasseja, kevyitä muovikasseja olennaisimmiltaan, ja muut kysymykset, joista joitakin käsitellään mietintöluonnoksessa, ovat sellaisia, että ne tullaan käsittelemään tässä laajemmassa yhteydessä, jossa puhutaan muovijätettä koskevaa vihreä, vihreässä kirjassa ja siinä, miten katsotaan näitä tavoitteita, jotka liittyvät jätteen vähentämiseen. That brings us to, uh, the rapport. Kiitos. Näin pääsemmekin esittelijän puheenvuoron kollega Auken, olkaa hyvä. Tack till kommissionen för for... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää myöskin komissiota siitä, että se on tehnyt tämän ehdotuksen Tämä on asia, joka on nyt todellisuudessa esityslistalla. Tästä on tullut painopistealue. Olen jo vuosikausia sanonut, että asiassa täytyy toimia ja kuten Langendorf sanoi, meillä on eurooppalainen tutkimus, jonka rinnalle on saatu eurooppalainen aloite ja aloite tahtoo, että me toimimme tässä asiassa. Herra Langendorf sanoi myöskin, että nyt leikataan jätedirektiiviä. No eihän tässä ole kysymys direktiivin leikkaamisesta. Me pidän kiinni kaikesta siitä, mitä jätedirektiivistä jo tällä hetkellä löytyy, mutta tämä direktiivi ei valitettavasti ole riittävän kunnianhimoinen. Ja se, mikä tässä on aika uskomatonta, on se, että komission analyysissä omaksutaan täysin erilainen lähestymistapa. Siinä sanotaan, että ei voida perustaa toimintaa liian yksityiskohtaiselle lähestymistavalle, joka on liian tieteellinen. Ja joskus lähestymistapa on täysin päinvastainen. Me ehdotuksessamme olemme valinneet sen, että me perustamme toimintamme vaikutusarvioinnille. Miksi? Sen takia, että muovipussit ovat valtava saasteongelma. kyse on hyvin näkyvästä ongelmasta. Meillä on kokonlaisia kauheita röykkiöitä muovijätteistä ja ne ovat luonnolliselle luonnolle haitallisia sekä maalla että merellä. Ja vaikkakin Tanskan kaltaisessa maassa muovipussien käyttöä on vähennetty, niin tämä ongelma kuitenkin on edelleen huolestuttava Tanskassakin. Ja jos mitään ei tehdä, niin vuonna 2020 meillä on 110 miljardia muovipussia vuonna 2020 siis. Ja minun mielestäni se on jo riittävä syy käydä tätä keskustelua. Me tiedämme varsinaisen hyvin, mitä näille muovipusseille tapahtuu. Puolet päätyy kaatopaikoille, ne lentävät sieltä luontoon, 40 prosenttia poltetaan ja vain 20 prosenttia kierrätetään, eli kyseessä on todellinen luonnonvarojen haaskaus. Mietintö, jonka esittelen teille tänään, kuten jo sanoin, päätin noudattaa komission vaikutusarviointia ja tarkastella sen tekemiä suosituksia. Sieltä löytyy kolme suositusta. Ensinnäkin täytyy asettaa vähennystavoitteita, ja me haluaisimme, että tavoitteet ovat selkeitä. 40 80 prosenttia vähennystä muovipussien käyttöön verrattuna vuoden 2010 tasoon. Me olemme noudatelleet komission ehdotusta tässä. Komissio toivoo myöskin, että asetettaisiin vähimmäismyyntihinta muovipusseille. Ja kolmanneksi olen myös päättänyt lyödä lukkoon tiukan kahden vuoden aikataulu, mutta se on täysin realistinen. Jos tarkastellaan sitä, mitä tietyissä jäsenvaltioissa tapahtuu, niin voidaan todeta, että yhdessä yössä, kun muovipusseille asetetaan hinta, niin yhtäkkiä tilanne saattaakin muuttua hyvin radikaalilla tavalla, koska kuluttajat löytävät yhtäkkiä muita ratkaisuja. sen lisäksi, että me olemme noudatelleet tässä komission ehdotusta, me suosittelemme myöskin, että tähän lähdettäisiin pikkuhiljaa, siis pikkuhiljaa hankkiuduttaisiin eroon muovipusseista. Meillä on luonnossa paljon sellaisia mikroorganismeja, jotka eivät ole enää biohajoavia, ne ovat muoveista lähtöisin on myöskin aiheita, jotka ovat hormonihäiritsijöitä. Ne ovat luonnolle haitallisia. Tämän totesimme jo Odin mietinnössä ja meidän täytyy todellakin soittaa hälytyskelloa ja ottaa tämä asia vakavasti. On täysin välttämätöntä, että muovipussit saadaan kierrosta pois. Mitä biohajoamiseen tulee, jotta tuotetta voidaan pitää biohajoavana, tiettyjen täsmällisten kriteerien täytyy täyttyä. Näiden täytyy luonnollisesti hävitä luontoon täysin vuoden sisällä. Ja ne säännöt, joita biohajoaville muoveille asetetaan, niiden täytyy olla realistisia, todellisia ehtoja. Ja jos muovi on biohajoava, ja jos maista löytyy lainsäädäntöä biojätteille, niin silloin voidaan harkita antaa näille maille oikeus jakaa pusseja ilmaiseksi ja antaa tällä tavalla näille maille poikkeus. Tällaisia pusseja voitaisiin käyttää vain kosteiden elintarvikkeiden kääreinä. Kuivat elintarvikkeet, kuten esimerkiksi hedelmät tai muut, niin niiden kohdalla täytyy sitten pyytää jäsenvaltioita vähentämään muovin käyttöä, koska on olemassa täysin järkeenkäypiä vaihtoehtoja, esimerkiksi paperipussit tai kierrätettävät pussit. Eli Oikein mielelläni kuuntelen nyt muiden kommentteja ja puheenvuoroja aiheeseen liittyen. Ja haluaisin kiittää teitä siitä, että minulle on annettu mahdollisuus esitellä tämä mietintö ja toivon todellakin, että me voimme esitellä mielenkiintoisen eh, ehdotuksen tästä meitä äänestäneille henkilöille. Kiitoksia kollega Auken ensimmäisenä varjo esittelijä. Kun näitä olkaa. Ähm, kai kad teks šitą Meidän pitää keskustella direktiivistä, joka koskee muovikasseja. Ensinnäkin me kovasti mietin, mitä, minkälaisia muovikasseja tässä ylipäätään ajateltiin. Käytiin paljon keskustelua siitä, mitä tämä on, mutta me puhumme tietysti myös kertakäyttöisistä kasseista vai puhummeko monikäyttöisistä, onko olemassa jokin ero niin sanottujen kevyiden muovikassien ja muiden muovikassien välillä, koska näihin kevyisiin pakataan miksi vihante, vihanneksia ja muita kuivia tuotteita, vai tarvitaan kaikkia kasseja, joihin pakataan vaikkapa vaatteita ja kenkiä kaupoissa. Määritelmä on aika laaja, ja nämä 50 mikronia kattavat hyvin laajan muovikassien kirjon. Minä haluaisin aloittaa sanomalla, että käyttäjänä olen, tai kuluttajana olen yhtä mieltä esittelijän näkemyksestä ja toivon, että voimme harjoittaa menestyksekästä yhteistyötä. Ja olen yhtä mieltä siitä, että meidän täytyy erottaa eri kategorioita. 10 mikronin pussit, kassit kosteille tuotteille ja 10 mikronin kassit tällaisille kuiville tuotteille, kuten vihanneksille vastaaville. Kuluttajana minä uskon, että suurin ongelma liittyy näihin pieniin 10 mikronin pusseihin ja vastaaviin, koska suuret pussit, suuret kassit, niitä käytetään useaan kertaan. Koska ne ovat pitkäikäisiä, niin sanokseni, ja silloin ympäristöäkin suojellaan resurssien tuhlaamiselta. Sen sijaan, kun ajatellaan näitä pieniä, kevyitä kasseja, ne ovat kaikkein suurin ongelma. Ja komissio puhuu myös tästä, vaikkakin se myöntää, että luvut eivät ole kovin täsmällisiä. Mitä ovat siis pääongelmat? Ajatellen kierrättämistä, keräysjärjestelmät eivät toimi kunnolla. Ja on ongelma, joka liittyy tällaisten kassien kierrättämiseen. Mitä sitten ovat vaihtoehdot? Ja voidaanko ylipäätään puhua vaihtoehdoista? Voidaanko katsoa ö, paperikasseja vaihtoehtona? onko paperikassi halvempi, ympäristöllisesti ystävällisempi kuin muovikassi. Sitten, mitä ovat todelliset luvut, kuten komissio itse sanoo, luvut eivät vielä ole täsmällisiä, Ja saattaa olla tietysti näitä erilaisia kategorioita, suuret ja pienet kassit, vai kootaanko kaikki yhtenä on kategoriat, ja kuten sanottu, tilanne on myöskin jäsenvaltioittain hyvin erilainen. Tässä valikunnassa me usein pyrimme sovittamaan teollisuuden ja ympäristön intressit. Kevyet kassit yleensä valmistetaan Aasiassa ja ne tuodaan Euroopan unioniin. Sen sijaan taas suuremmat kassit valmistetaan Euroopan unionissa. Joten jos ajatellaan monimuotoisuutta, meidän pitäisi pohtia myöskin sitä, mistä päin ne tulevat ja ketkä ovat näiden kassien tuottajia. Meidän pitäisi myöskin katsoa mahdollisuutta kieltää tai rajoittaa haitallisia aineita, joita käytetään muovikassien valmistamiseen. Ja meidän pitäisi myös puhua enemmän kunnollisesta näiden kassien keräämisestä ja kierrättämisestä, koska minusta meidän ei tulisi seurata näitä tietoja, tai ottaa niitä tietoja, jotka on vuodelta 2010, meidän ei pitäisi käyttää sitä lähtökohtana silloin, kun äh, laskemme, millaisia tulisi olla muovikassien vähentämistavoitteiden eri jäsenvaltioissa. Meidän pitäisi seurata myöskin tietoisuuden lisäämistä. Meidän pitäisi kertoa ihmisille siitä, miten näitä kasseja käytetään ja niin miten meidän pitäisi pyrkiä vähentämään muovikassien käyttämistä ja miten haitalliset kulutustottumukset va- vaikuttavat luontoon, miten ne vahingoittavat luontoa. Meidän pitäisi myös rohkaista ihmisiä käyttämään uudelleen muovikasseja käyttämään niitä lukuisia kertoja. Mitä sitten tulee näihin vähentämistavoitteisiin? Aluksi oli pelkoa siitä, että muovikassit saattaisivat tulla kokonaan kielletyiksi ja mihin me sitten joutuisimme pakkaamaan erilaiset tavarat. Mutta tämä 80 prosentin vähennystavoite on itse asiassa lähes yhtä paha kuin täysikielto, enkä usko, että me tulemme saavuttamaan tällaista tavoitetta parin vuoden aikana mutta ehkä tämä 80 prosenttia on laskettu EUn keskiarvon perusteelta eikä jokaisen yksittäisen jäsenvaltion tilanteen pohjalta. Joten minusta tulee varmasti paljon tarkistuksia ja tullaan käymään paljon keskustelua, laajaa keskustelua. Ja huolimatta siitä, että komissio sanoo, että tämä on asiakirja, joka on melko suoraviivainen. En ole sitä samaa mieltä, mutta toivon, että löydämme sellaisia ratkaisuja, jotka sopivat kaikille. Paljon kiitoksia seuraavan edustaja Merkis. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Nämä pussit ovat meillä aika lailla ilmaisia Niitä on helppo ottaa mukaan ja jo vuonna 2010 arvioimme, että jokainen eurooppalainen käyttää vuosittain 189 muovipussia, niin se tarkoittaa sitä, että joka toinen päivä uusi kassi on käytössä. Ja 90 prosenttia ovat näitä kevyitä muovikasseja. Politiikka voi tietenkin muuttaa tilannetta. Tällä hetkellä pussit ovat ilmaisia ja kuten komissio kertoikin, niin syynä on se, että ulkoisia kustannuksia ei käsitellä tässä laisinkaan. Sitten rakanneiden käyttö, meriekosysteemiin syntyvät vaikutukset. Mehän tunnemme nämä kaikki kuvat näistä saastuneista rannikoista. Eli se on osoituksena siitä, että politiikka voi toimia. Eli me voimme tehdä vaikka mitä juuri esimerkiksi käyttäytymistapojen osalta. Sitten Suomessa ja Tanskassa muovikasseja käytetään paljon vähemmän, eli kyse on siitä, että siellä ei joka toinen päivä otetakaan uutta pussia mukaan, vaan esimerkiksi kerran viikossa. Valitettavaa on, tai hyvä on, että tämä järjestelmä toimii oikein hyvin ja komissiohan viittaa erityisesti näihin kevyisiin muovikasseihin juuri vähennystavoitteiden saavuttamiseksi, mutta on nähtävissä, että juuri nämä kevyet pussit lentävät niin helposti, Eli tämä on meille kaikille tuttu näky ja tähän meidän pitäisi puuttua, koska muuten ne ajautuvat meriin. Mutta jos niistä tehtäisiin todellakin hajoavia, niin silloin ongelma olisi ratkaistu, mutta tällä hetkellä tilanne on sellainen, etteivät ne vaan hajoa millään meressäkään. Ja mitä tulee sitten tähän biohajoavaan tuotteeseen, niin se on uusi malli Ehkäpä se näin onkin, mutta tällä hetkellä tilanne on toisenlainen, sillä meillä on olemassa monia eri määritelmiä, jotka liittyvät bio hajoavuuteen, bioperusteiseen tai kompostoitavaan ja niin poispäin. Eli termejä on vaikka kuinka paljon ja haluaisin kiittää kollegaa tästä erinomaisesta tekstistä. Eli tarkoituksena on tarjota nyt toimivia määritelmiä ja tästä meidän tulisi todellakin pitää kiinni. Tietenkin innovointiakin täytyy ajaa myöskin muovikassien puolella. Erityisesti vedessäkin hajoavat kassit, niitäkin pitäisi suosia. Ja sitten meillä on olemassa vielä nämä teollisesti hajotettavissa olevat kassit, eli meillä on olemassa lukuisia lukuisia määritelmiä. Tärkeää on myöskin muistaa, että viimeistään 20 viikossa nämä tuotteet hajoavat ja ettei niistä jää sitten mitään mikromuoveja jäljelle. En haluaisi ottaa käyttöön mitään uutta erillistä keräysjärjestelmää käyttöön. Valitettavasti kansalaiset eivät ole mitään muoveasioiden asiantuntijoita, joten turha lähteä kehittämään mitään uutta keräysjärjestelmää. Minä ehdottaisin tällaista verotusjärjestelmää, esimerkiksi kassalla maksetaan kasse, jotka ovat vahvuudeltaan enemmän kuin 50 mikron, mikronia. Sitä kautta tehdään, varmistetaan, että nämä tuotteet ovat sitten monikäyttöisiä. Minun mielestäni muovipusseja pitäisi pystyä käyttämään 125 kertaa minun mielestäni pienten pussien osalta ei pitäisi ottaa käyttöön mitään poikkeusta, koska nehän lentelevät ympäriinsä ja esittelijä sanoi, että näitä voitaisiin käyttää muun muassa elintarvikkeiden kääreinä, mutta nehän ne ovat ne vaarallisimmat pussit, joten meidän pitäisi pohtia sitä, että löytyisiköhän toisenlainen ratkaisumalli kuin poikkeuksen käyttöönotto. Muitakin tärkeitä asioita on, mutta ottaisin esille yhden. Eli jos sanotaan, että biohajoavuus on kaiken ajan O, mutta kansalaiset eivät tätä vielä ymmärrä. Ja tästä syystä meidän täytyy varmistaa, että nämä pussit kerätään talteen. Muuten me emme saavuta tätä esitettyä tavoitetta, eli meidän pitäisi käyttää erilaisia värejä näissä pusseissa, jotta kansalaiset todellakin tietävät, mitkä ovat todellisesti biohajoavia ja mitkä eivät. Minä odotan tulevaa yhteistyötä esittelijän kanssa ja toivottavasti tätä, tämän kautta päästään pienentyneisiin muovipussivuoreihin. Kiitoksia. Oikein paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Gerbrandi. Wrong button. <laughs> Voting again. Um, thank you, Mr. Väärä nappula. Äänestin taas. Niin, kiitos herra puheenjohtaja. Haluaisin kiittää komission Langendorfia hänen panoksestaan asiaan. Minun täytyy sanoa, että olen hyvin iloinen siitä, että Euroopan unionin komissio osoitti sormella muovipusseja eikä jäänyt odottelemaan kaikkea muuta jätelainsäädäntöä. Mutta valitettavasti tässä nyt ollaan pari vuotta jälkijunassa. Vaalit ovat edessä, emmekä saa tätä valmiiksi ennen vaaleja sehän olisi ollut, voinut olla voimassa jo pari vuotta, jos komissio olisi ollut kunnianhimoisempi tämän asian suhteen. Aivan erityisesti sen takia, että tämä on yksi niistä helpoista saavutuksista, asia, jossa helposti hankkiudutaan eroon suurista ympäristöongelmista. Pohjanmerellä 70 prosenttia kaikesta jätteestä tulee muovipusseista. Ja tämän ratkaiseminen on hyvin helppoa. Se on osoitettu Tanskan, Suomen ja Irlannin kaltaisissa maissa, mutta myöskin joissakin Kiinan provinsseissa. Eli me emme ole kovinkaan pitkällä verrattuna monen, moniin muihin maihin. No niin, no nyt meillä loppujen lopuksi on ehdotus komissiolta, mutta tästä puuttuu yleistavoite. Näyttäisi siltä, että Euroopan unionin komissio tänä päivänä keskittyy enemmän siihen, että jäsenvaltioita ei tule liikaa häiritä sen sijaan, että veisi painokkaasti eteenpäin hyvin painavaa asialistaa. Tämänhän totesimme tänä aamuna ilmasto- ja energiapaketin kohdalla. Eli olen iloinen esittelijämme Margaretta Aukenin mietinnöstä, jossa hän asettaa 80 prosentin tavoitteen. Meidän tulisi minun mielestäni olla juuri näin kunnianhimoisia. Sen saavuttaminen on kuitenkin suht helppoa. Eli tuen tätä kovasti. Yksi olennaisista asioista liittyy muovipussien määritelmiin. Tässä haluaisin vastauksia ja palautetta Euroopan unionin komissiolta liittyen tähän Roa Aukenin mietintöluonnoksen 10 mikronia, josta hän puhuu jonkinlaisena maksimivaatimuksena. Minä olen ollut niin, että hän tarkoittaa näitä pusseja, joita esimerkiksi lihakaupassa annetaan lihan käärimiseen. Ne tulisi jättää ulkopuolelle, mutta en toivo, että hän jättäisi ulkopuolelle ne muovipussit, joita saadaan esimerkiksi torilta, kun ostaa hedelmiä tai vihanneksia koska noita pusseja en haluaisi jättää lainsäädännön ulkopuolelle. Eli minun kysymykseni komissiolle olisi, onko komissio sitä mieltä, että 10 mikronia 10 mikronin raja, onko se järkevä raja ja onko se sellainen raja, joka voitaisiin käytännössä toteuttaa? Koska tämä on myöskin sellainen asia, johon meidän tulisi kiinnittää huomiotamme. Ja sitten lopuksi, herra puheenjohtaja, olen samaa mieltä Euroopan unionin komission kanssa siitä, että äh, karsinogeeniset äh, äh, ainesosat ja hormonihäiritsejät, jos ne otettaisiin tähän mukaan, niin tämä ei ole paras paikka ottaa näitä käsittelyyn, vaan ne voitaisiin käsitellä muussa osassa jätelainsäädäntöä. Koska minä haluaisin hoputtaa tätä lainsäädäntöä eteenpäin ja haluaisin välttää sen, että kun myöhemmin ryhdytään neuvottelemaan neuvoston kanssa, niin sitten päädytään tilanteeseen, jossa meillä on aikaa vieviä keskusteluja juuri tämän tyyppisistä aiheista. Minä tässä ajattelen tätä 70 prosenttia muovijätteestä merissämme, joka voitaisiin helposti välttää. Eli mitä pikemmin sen parempia. toivon, että näissä asioissa voidaan mennä eteenpäin hyvin nopeasti. Dank, Anna Rosbach. Paljon kiitoksia. Seuraavana Anna Rosva. Tak formand. Jeg vil tale dansk. Jeg vil gerne sige tak først til min kollega Margrethe Augen for hendes... Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin, minä haluaisin Tanskaa. Se on hyvin tärkeää lähteä tähän prosessin ajoissa. Minä en ole komission kanssa yhtä mieltä siitä, että tämä olisi yksinkertaista helppoa. Minusta tämä on hyvin mutkikasta ja samanaikaisesti kuitenkin hyvin tärkeää. Ja olen olen siitä, että me lopultakin otamme tämän asian esille, että tämä tulee estyslistalle. Ja toivon, että me todella saamme, ehdimme saada aikaan tuloksia ennen kuin tämä vaalikausi päättyy. Olen yhtä mieltä kollegojen kanssa siitä, että tämä on tullut aika myöhään esille, mikä on hyvin valitettavaa. Tietysti voi olla houkuttelevaa ratkaista ongelma vain kieltämällä muovikassit, mutta en usko, että se on kovin realistista. Me emme voi sanoa ihmisille, että he yhtäkkiä lakkaavat käyttämästä muovikasseja, koska se johtaisi siihen, että lisättäisiin muun tyyppisten pakkausalineiden välineiden käyttämistä, joten meillä täytyy olla joka tapauksessa jonkinlaisia pakkausmahdollisuuksia käytössämme. Nämä muovikasti tehdään usein hyvin erilaisista eh, muoveista ja mm, mm, erilaisista aineista. Toinen sanoi, että myöskin paperi olisi hyvä asia, mutta että se paperikaan ei ole kovin hyvä vaihtoehto, koska täytyy käyttää hyvin paljon kemiallisia prosesseja, jotta saadaan sellaista paperia, jota voidaan käyttää pakkaamiseen. Sen tietävät kaikki, jotka asuvat lähellä Itä- Itämertä koska Itämeressä on, Itämeren rannalla on paljon paperiteollisuutta ja tähän paperin tuottamiseen käytetään paljon kemikaaleja. Meidän täytyy löytää uusi lähestymistapa, joka tähtää siihen, että favorioitamme ympäristöä mahdollisimman vähän. Minun toimistoon otettu yhteyttä on kysytty poikkeuksista, joka koskisi tällaista biomuovia tai erilaisia hajoavia muoveja. Minusta meidän ei pitäisi nyt tähän loukkuun kuitenkaan kävellä. Se, että jossakin lukee bio, se ei suinkaan merkitse sitä, että ongelmat saadaan ratkaistua. Niin ei todellakaan ole. Tämä hajoava muovi, sen osalta voidaan sanoa, että totta kai liittyy paljon sellaista, mikä liittyy tähän biologiseen hajoamiseen. Ja on erilaisia Kemiallisia prosesseja, jotka liittyvät siihen, että hajoamassa. se ei kuinkaan merkitse sitä, että e, tämä merkitsi sitä, e, että nämä tuolla hajoaisivat, koska nämä aineet voivat päättää veteen tai maaperään. Ja kemiallinen panos, joka on tehty silloin, kun pussista valmistettu, ei suinkaan katoa siihen, että tämä pussi hajoaa. On tärkeää, että sanakaan joustava malli täytyy myös sopeuttaa tätä eri maiden tilanteeseen, koska meillä on hyvin erilaisia menetelmiä siinä, miten miksi kerätään näitä kasseja. Kuten esittelijä puhuin, tulen maasta, jossa olemme saaneet hyviä tuloksia tässä kysymyksessä. On sellaisia maita, joissa ei ole kerätty lainkaan mitään, ja minusta tätä ongelmaa ei voida kuitenkaan harmonisoida pois. Minusta ei ole niin, että meidän pitäisi rankaista niitä, jotka jo nyt ovat tekemässä hyvää työtä tällä alueella. Joten minusta meidän ei pitäisi löytää yhtä tavoitetta Euroopan tasolla, vaan meidän pitäisi pyrkiä asettamaan tavoitteet jäsenvaltiokohtaiseksi. Meillä on täällä edustaja Saksa, minä tulen Tanskasta, me olemme päässeet aika pitkälle jo muovin keräämisessä. Minusta meitä ei pidä rankaista siitä, että muut maat näkevät asian niin, että niiden ei tarvitse tehdä yhtään mitään. Joten ei siis pidä rankaista niitä, jotka ovat päässeet jo asiassa pitkälle. Tanskassa me olemme sanoneet, että on hyvä, jos pitää maksaa vähintään 50 senttiä pussista. Silloin löydetään jokin uusi ratkaisu. Tätä kautta minun kotimaassani viedään usein ostoskäryt auton luokse ja sitten vain pakataan tavarat autoon. Ja usein on suuria muovikasseja auton tavarasäiliössä ja nämä näihin suurin kasseihin laitetaan sitten nämä ostokset, eikä tarvitse ostaa uusia kasseja. Tämä on ehkä jotakin sellaista, mitä ihmisiä pitäisi kehottaa tekemään. Mutta meidän pitäisi myös tehdä jotakin muuta, nimittäin meidän pitäisi valistaa nuoria ja sanoa, opettaa heille se, että ei ole hyvä heittää pelkästään jotakin tavaraa ympäristöön. Ja on tärkeää myöskin tehdä tästä myönteinen tästä asiasta, että on modernimpi silloin, kun huolehtii siitä, että ympäristö säilyy puhtana, koska muovihan ei ole pelkästään jätettä, vaan se on myöskin resurssi, jota voidaan käyttää uudestaan ja se voidaan kerätä ja kuluttajan tietysti täytyy pyrkiä käyttämään uudestaan jotakin tuotetta ja, ja on, ihmiset suhtautuvat eri tavoin sellaisen asian, jonka he näkevät resurssina sen sijaan, että se jotakin voidaan heittää pois. Todellakin tässä on kysymys resurssista, joka voidaan käyttää uudestaan. Toivon, että pääsemme mahdollisimman pikaisesti yksimielisyyteen ja niin että saamme aikaan jotakin käytännöllistä, joka samanaikaisesti on tehokasta, realistista ja joustavaa. Ja odotan mielenkiinnolla hyvää yhteistyötä esittelijän kanssa. Kiitos. Dank. Kiitoksia. Seuraavaksi sitten muiden kollegojen puheenvuoroihin ja puheaika rajoitetaan kahteen minuuttiin. Pitäkää puheajasta kiinni ja esimerkillisesti toimii tässä suhteessa kollega Krista Klaas. No sitten hyvin nopeasti. Kiellot on helppo määritellä, mutta meidän täytyy katsoa asiaa hiukan laajemmin meidän ei tulisi tässä kikkailla. Ihmisillä pitäisi olla päätöksentekovalta ja pohtia sitä, että mitä pakkosmateriaaleja hän tarvitsee. Meillä on olemassa erilaisia tuotteita, eri materiaaleja ja niihin tarvitaan erilaisia pakkausmateriaaleja. Tietenkin raha ratkaisee ja pienimuotoinen maksu kevyitä muovikasseja varten voisi olla ihan hyvä ratkaisu, sillä niissä eurooppalaisissa maissa joissa muovikasit maksavat, niin siellä jätemäärä on myöskin pienempi. Tämä 80 prosentin leikkaus on lähellä kieltoa, joten kysyisin, miten tässä huomioidaan tämä 20 prosentin jäljelle jäävä osa. Euroopassa meillä on yhtäältä ilmaisia pusseja, ja joita ei kerätä laisinkaan, ja toisaalta taas sitten erilliskeräys ja maksulliset pussit, Esimerkiksi Saksassa toimitaan niin, että kustannuksia ei synny, vaan näitä pusseja käytetään uudemman kerran, joten meidän täytyy katsoa todellakin tätä kierrätyspuolia, tukea juuri uusia innovatiivisia keräysjärjestelmiä. Kysehän on myöskin uusista työpaikoista, joita voitaisiin tätä kautta luoda Euroopassa. Eli meidän pitää vähentää käyttöä, käyttää uudelleen ja muokata uudelleen käytettäväksi. Mitä tulee sitten biohajoaviin tai biopohjaisiin tuotteisiin, hän kansalaiset voi pitää näitä erillään. Tässä käytetään tätä biosanaa kyllä aika lailla huolimattomasti hyväksi, koska mehän tiedämme, että on olemassa muitakin ö, tuotteita ja materiaaleja. Ja joissakin materiaaleissa hajoamisprosessi on hyvinkin pitkä ja tämä ei ekologisesti katsottuna ole mitenkään järkevää, joten meidän täytyy määritietoisesti edetä. Mehän haluamme parantaa komission ehdotusta ja siihen liittyen tulemme jättämään myöskin omat tarkistuksemme. Oikein paljon kiitoksia. Paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Prodi. Grazie, Presidente. Ehm, Kiitos puheenjohtaja. Tässä viitataan perinteisiin muovipusseihin, koska perinteiset muovipussit ovat vakaampia silloin, kun ne päätyvät luontoon seurauksineen kaikkineen. Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että Euroopassa on otettu edistysaskeleita muovien tuottamisessa – sellaisten muovien tuottamisessa, jotka ovat todellisella tavalla biohajoavia ja kompostoitavia. Eli tässä mielessä ne kyllä tarjoavat mahdollisuuden siihen, että niitä voidaan käyttää ilman, että luonnolle aiheutuu haittaa. Eli minä haluaisin, että tämä ero tehdään selväksi. kyse on myös bioperusteisista muoveista, jotka siis valmistetaan eläin äh, kasviperäisistä materiaaleista. Tietenkään biopohjainen ei ole sama kuin biohajoava, mutta me voimme kuitenkin taata sen, että nämä pussit ovat kompostoitavia ja biohajoavia. Ja sellaisenaan ne voivat auttaa meitä ne voivat auttaa meitä parantamaan orgaanisten jätteiden tilannetta, koska hyvin usein orgaaniset jätteet voidaan laittaa näiden biohajoavien pussien sisään ja sitten nämä pussit kompostoidaan ja orgaaniset jätteet menevät pussien mukana. Oksobiohajoavia pusseja tulisi välttää, koska ne eivät ole biohajoavia, ne vain hajoavat pienemmiksi mikromuoveiksi, jotka saattavat osoittautua vieläkin vaarallisemmiksi. Eli meillä on normeja, ja meidän tulisi mahdollistaa sellaisten pussien käyttö, joilla on positiivisia vaikutuksia kansalaisten jokapäiväiseen elämään. Niitä tulisi pystyä käyttämään, koska niillä ei ole mitään negatiivisia vaikutuksia luontoon. Kiitos kollega Florence, kaksi minuuttia ja hänen jälkeen Antoniesku. Niin en halua lähteä toistamaan tärkeää jo sanottua viestiä. Kollega Auken, tämä on hyvä teksti ja 80 prosenttia on tavoitteena. Minä aina pelkään sitä, että me aina lähdemme liikkeelle kuluttajasta. Miksi arvon komissio me emme voisi lähteä liikkeelle kunnollisesta eurooppalaisesta kierrätyspolitiikasta, johon liittyisi kunnollinen jätehierarkia. Siinä liittyy monia vaihtoehtoja. Monet tuotteet ajautuvat sitten kaatopaikoille. Jos katsotaan tätä Saksan esimerkkiä tai Tanskan esimerkkiä, varmaan vastaavallisia esimerkkejä löytyy muualtakin Euroopasta, kyllä me olemme ihan oikealla tiellä. Emme ole lähelläkään täydellisyyttä, mutta ne, jotka nyt ovat sitten lihakaupassa ja siellä sitten haluavat tällaisen pussin käy- ottaa mukaan ja se ei kuuluisi soveltamisalan piiriin, mutta markkinoilla tarjottava pussi ei kuuluisikin. En tiedä, miten se toimisi. Meillä me kyllä osataan kerätä, mutta silti kaikki ö, erikseen kerätyt tuotteet heitetään kuitenkin samaan jäteastiaan. Muilta osin kyllä olen erittäin tyytyväinen tähän tekstiin. Kollega Prodi, nämä biomuovijätteet, siihen liittyy niin monia ulottuvuuksia. Maanviljelijänä olisi todellakin tyytyväinen, jos nämä muovit jollakin tavalla voitaisiin kompostoida, mutta näin vaan ei ole. Ja kun biojätteitä syntyy, niin ne oikeastaan ovat haitaksi silloin, kun kierrätettäviä muoveja käsitellään. Eli näin ei lyhyellä aikavälillä vastata tilanteeseen, vaan meidän täytyy löytää toimivampi kaatopaikkapolitiikka, paljon tehokkaampi hierarkiapolitiikka ja sitä kautta päästä yhteiskuntaan, jossa panostetaan kierrätykseen eikä jätteiden polttoon. Sitä tarvitaan tietenkin jonkin aikaa, mutta kyllä me loppujen lopuksi tarvitsemme uudenlaisen poliittisen suunnanmuutoksen, emmekä pelkkiä kieltoja. Kiitoksia. Kiitos kollegat. Antiesko ja Kukovic. Uh, dezbatem astăzi un uh, subiect. Kiitos. Tämän päivän keskustelu käsittelee hyvin tärkeää kysymystä. Ajattelen yleistä mielipidettä. Nämä muovikasta ovat hyvin tärkeitä ja siksi haluan kiittää Rova Aukenia hänen tekemästään työstä. Se, että kiellettäisiin nämä kastit, että komissio tekisi niin, se on asia, joka kyllä voisi kiinnostaa Euroopan kansalaisia – mutta viesti pitäisi tehdä kuitenkin selväksi, nimittäin se, että Euroopan tasolla haluttaisiin vain itse asiassa vähentää tietyn tyyppisten kassien kulutusta. Jäsenvaltioiden täytyy itse päättää, miten tällaiset vähentämistavoitteet saavutetaan. On tärkeää, että me toimimme, koska muuten tämä järjetön kertakäyttö kassien käyttäminen ei lopu. Kansalaiset ovat kyllä tämän puolesta, ovat erittäin vahvasti tämän puolesta Euroopan viranomaiset, kansalliset viranomaiset. Niiden tulisi hyödyntää kansalaisten hyvää tahtoa. Esittelijä, hänen tulisi huolehtia siitä myöskin, että nämä että tehdään selväksi että nämä biologisesti hajoavat eivät todellisuudessa ole sitä. Kiitos ja seuraavana edustaja Kokovic. Äh, hvala komisiji Targuspi Augen za... Saaneen kiittää komissiota ja kollega Aukenia tästä kunnianhimoisesta ratkaisumallista, sillä kun katsotaan näitä muovipusseja, niin aikanaan kun ne tulivat markkinoille, niin se oli menestystuote. Ja meillä on sellainen kulttuuri, että olemme tottuneet käyttämään sitä. Ja tästäpä syystä emme ymmärrä, että olisi parempi muovipussien sijaan käyttää esimerkiksi reppua. Kyse on siis vain valistustyöstä. No minä kävin Kiinassa ja siellä ei muovipussia näkynyt laisinkaan, sillä siellä kyse on raaka-aineesta, jota käytetään äh, maltillisesti hyväksi, mutta on olemassa sielläkin sellaisia alueita, joilla pusseja näkyy siellä sun täällä, joten meidän täytyy myöskin katsoa, mitä nuoriso on mieltä asiasta, sillä nuorison ajattelutapa vaikuttaa sitten tulevaan kehitykseen. Me tarvitsemme jotain uutta, mutta samalla täytyy muistaa, että 80 prosenttia näistä kasseista pitäisi palauttaa, mutta se on elinkeinoelämälle erittäin hankala kysymys. Eli meidän täytyy löytää uudelleenkäyttömahdollisuuksia näille kasseille ja pohtia myöskin tätä materiaalipuolta. Eli mistä materiaalista nämä pussit tehdään. Meidän täytyy todellakin katsoa myöskin tätä hinnoittelupolitiikkaa. Eli miten voimme vaikuttaa tilanteeseen muun muassa hinnoittelun kautta. Tämä vaikuttaa tietenkin myös teollisuuden tilanteeseen, mutta jollakin tavalla meidän täytyy aloittaa asiasta. Ja mitä tulee Slovenian tilanteeseen, niin muovipusseja ei juurikaan enää ole missään saatavilla ainakaan ilmaiseksi, joten kyllä me olemme menossa ihan hyvään suuntaan. Mutta ihmisiä täytyy valistaa sekä koulussa että esikoulussa ja minun mielestäni tähän liittyen tulenkin esittämään tarkistuksia. Kiitoksia. Kollega Lubitsevska, olkaa hyvä.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 Can we start again? It's okay now? Сега наред ли е? Okay. Uh, колеги, uh, днес говорим за ограничаване uh, и за... Kiitos. Tänä päivänä me puhumme niistä riskeistä, joita kevyiden kantokassien käyttöön liittyy. Mutta meidän täytyy puhua suorasukaisesti. Meidän täytyy tunnustaa se, että vielä pari vuotta sitten meidän oli pakko suostua käyttämään näitä pusseja, koska niihin liittyy tiettyjä etuja. Jos kantokassien käyttö tänä päivänä aiheuttaa meille ongelmia, niin tämä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy ryhtyä hyvin monimutkaisiin toimenpiteisiin, jotta ongelmista päästään yli. Me mietimme ja pohdiskelemme tässä käytön vähentämistä, mutta käytön vähentäminen tapahtuu tietoisuuden lisäämisen kautta yhteiskunnassa. Eli puhutaan näiden pussien edusta ja haitoista. Täytyy myöskin onnistua muuttamaan ihmisten mentaliteettia ja tämä on hyvin hankalaa. Meidän täytyy miettiä sitä tapaa, jolla nuoria nuorille tiedotetaan asioista. Heidän käytösmallinsa ovat meidän käytösmalleistamme erilaisia. Ja kun me ajattelemme pussien biohajoavuutta, niin tässä täytyisi ehdottomasti tehdä ero pienten ja suurempien pussien välillä. Tämä on hyvin tärkeää yritysten kilpailukyvyn näkökulmasta. Kilpailukyky tietyissä jäsenvaltioissa aiheuttaa ongelmia. Tämä tarkoittaa sitä, että kuluttajilla ei ole paljoakaan tietoa biohajoavuudesta. Kuluttajat eivät tiedä, miten tehdä ero biohajoavan ja muun kuin biohajoavan pussin välillä. Me haluamme siis vähentää muovipussien käyttöä, mutta tässä herää kysymys siitä, miten me tämän hoidamme koska eroavaisuudet, erot jäsenvaltiosta toiseen ovat päätä huimaavia. Meillä on tavoitteita, mutta tavoitteiden saavuttamiseksi me tarvitsemme yhteistä politiikkaa ja yhteinen politiikka tarkoittaa monimutkaisia toimenpiteitä. Niissä on kysymys rajoituksista yhtäältä, mutta toisaalta toimenpiteiden tulisi tähdätä myöskin kulutukseen. Ihmiset eivät tiedä, minkälainen uhka muovi on ympäristölle. Ja suurin syyllinen ovat, suurimpia syyllimisiä ovat nimenomaan 10 mikronin muovipussit. Mutta mitä sitten tapahtuu 11 mikronin muovipusseille? Meidän täytyy siis kerätä luotettavia tietoja. Muovipussien monikäyttöönkään ei ole täysin riskitöntä. Eli kaikki nämä ongelman ulottuvuudet täytyy käsitellä. Meillä on paljon työtä edessämme ja meidän täytyy miettiä sitä, minkä poliitikkojen kautta me pääsemme tavoitteisiimme. Kiitos. Melkein kaksi minuuttia meni tähän. Kollega Slyter. To mention. Lähes kaikkea on tullut sanottua. Te puhutte tästä 50 mikronin raja-arvosta. Minusta sitten tuon rajan alapuolella pitäisi yleensä olla biohajoavia nämä muovia. Meidän pitäisi kuitenkin sitten katsoa, mitä se merkitsee. Joskus sanot, että okso biohajavat, itse asiassa olisivat biohajoavia, mutta jos niistä jää molekyylitasolla jätetä, silloin se merkitsee sitä, että niiden, niistä tulee melko kestäviä, kunnes ne muuttuvat hiilidioksidiksi. Joten jotkin asiat joita nimitetään biohajaviksi, itse asiassa sekoitetaan muov- niihin sekoitetaan muovia, jotka eivät ole biohajavia. Me tarvitsemme hyvän määritelmän, jotta ne ovat täysin biohajoavia. Mitä sitten tulee niin, siihen miten hyvä tämä on, jos tämä päättyy kaatopaikalle tai johonkin paikkaan, missä se muuttuu sellaiseksi, että se aiheuttaa esimerkiksi metaanikaasua hajotessaan, mikä on myöskin sellainen, jolla on omia vaikutuksia. Meidän pitää todellakin miettiä sitä, miten käsittelemme tätä biohajavia, mutta näistä ohuista muoveista meidän pitäisi sanoa, että niiden pitäisi todellakin olla biohajavia. Minusta meidän mm, pitää myöskin minusta maksaa näistä kasseista, koska ihmisten täytyy tietää, mitä he käyttävät. 40 vuotta sitten minun isäni oli vähittäis kauppien liitossa Ruotsissa ja siellä otettiin käyttöön tällainen maksu. Sitä vastaan protestoitiin muuta viikko sitten, mutta nykyään kaikki ajattelivat, että on ihan johdonmukaista maksaa kasseista, kun niitä käyttää. Meitäkin tullaan arvostelemaan muutaman viikon ajan, mutta sekin ihmiset tottuvat siihen, koska ei tämä ole mikään todellinen ongelma. Ja ne, joilla ei ole varaa muovikassiin, minä olen pyrkinyt ajamaan sitä, että käytettäisiin tällaisia tekstiilikasseja. Paljon kiitoksia. Seuraavana Peter Liese. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Kiitokset myöskin esittelijä Aukenille. Eilen keskustelin vaalipiirissäni koululaisten ja jätehuoltoorganisaation edustajien kanssa. Ja kyllä tämä kuluttajaa koskettaa tämä asia. Täytyy vain noterata tämä. Me emme voi sanoa, että ei tässä ole mitään muutoksen tarvetta olemassa mutta suhtaudun myöskin kriittisesti tähän kieltoehdotukseen, sillä me emme ole unenissa kovinkaan hyviä kokemuksia keränneet kieltojen tiimoilta, eivätkä vihreätkään. Niin Krista Glass sanoi, että pieni maksu näitä kevyitä kasseja varten. Se olisi ihan hyvä ratkaisumalli. Jos kassit kierrätetään kunnolla, niin silloin varsinaisia ongelmia ei enää ole olemassa, ainakaan niitä suurimpia. Se, että lähdetään vain liikkaamaan 80 prosentilla, niin se on mielestäni ongelmallinen lähestymistapa. Meidän pitäisi pohtia sitä, että asetettu tavoite olisi henkilö, ikään kuin per capita tavoite, koska meidän ei tulisi lähteä rokottamaan niitä, joilla on muutenkin tilipussi tyhjä, eli meidän pitäisi hakea hiukan realistisempaa ratkaisumallia. Muutama kysymys komissiolle. On sanottu, että oikeusperustan löytäminen olisi hankalaa, sillä me toimimme sisämarkkinalainsäädännön pohjalta ja ehdotuksessahan sanotaan vain, että jäsenvaltiot voivat tehdä niin ja näin, mutta sinänsä se ei ole niin hankala asia, mutta ehkäpä juuri tästä syystä tämä kielto pitäisi poistaa jos puolessa maista tai kolmannessa maista meillä olisi kieltoja joissakin maissa maksu, niin sehän ei ole mitään harmonisointia, joten ehkäpä pitäisi käyttää vain maksua. Onko totta, että Kiinassa olisi kielletty kevyiden pussien käyttö? Voisiko komissio vastata tähän? Ja sitten tämä paperin ja biologisesti hajoavien tuotteiden ekotaloudellisuus. Kyllä meidän täytyy tässä pitää myöskin järki mukana. On nimittäin sanottu, että jos käytettäisiin puuvilla pusseja, niin viikon kuluttua pitäisi pestä, koska muuten infektiovaara on olemassa. Kyllä minä uskon, että tällaista pussia voi käyttää vaikka kuinka pitkään pussia pesemättä, paitsi että jos sinne pistää ihan raakaa lihaa ilman sen kummempaa käärettä. Joten järkeviä argumentteja varmaankin löytyy muovipussivalmistajan puolelta, mutta tämä nyt oli kaikkea muuta kuin järkevä. Niin, eli tällaiset mainitsemasi pussit kestävät ainakin viisi päivää vai mitä olette mitä? No niin, ja seuraavat puhujat. Si, monsieur le président, chers collègues. Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat. Tässä on jo paljonkin sanottu, eli vain kolme asiaa, kolme lisäystä. Ensinnäkin haluaisin sanoa, että kuten Karl-Heinz Florenskin sanoi, monissa Euroopan unionin jäsenmaissa on jo tällä hetkellä kansallista lainsäädäntöä, jolla on saatu aikaan vähennyksiä, huomattaviakin vähennyksiä muovipussien käytössä muovipussien, jotka sitten muuttuvat jätteiksi. Eli on poistettu pusseja käytöstä ja on otettu käyttöön biohajoavia pusseja. Tähän aiheeseen liittyen haluaisin, että tarkastelemme myöskin tutkimusta ja innovaatiota. Miksi? Sen takia, että vierailin Brysselin vedenpuhdistuslaitosta. Se on suurin eurooppalainen laitos. Ja tässä laitoksessa on analysoitu käsiteltävää vettä ja siellä on todettu, että sieltä löytyy polymeerihiukkasia, jotka liittyvät biohajoaviin pusseihin ja sieltä löytyy myöskin bakteeri, joka saa aikaiseksi näitä polymeerejä ja sitten loppujen lopuksi siitä saadaan aikaiseksi muovia. Eli tämä näyttämäni pieni muovinkappale on saatu aikaiseksi niistä polymeereistä, jotka on poistettu tällä vedenkäsittelylaitoksella vedestä. Eli meidän tulisi miettiä sitä tapaa, jolla me eurooppalaiset voisimme hakea sitä oikeanlaista teknologiaa, jotta biohajoavat pussit eh, jollakin tavalla käytettäisiin uudelleen jotta niistä voitaisiin esimerkiksi sitten tehdä roskakoreja tai huonekaluja tai muuta vastaavaa. Eli me voisimme kannustaa tutkimukseen ja innovointiin. Toiseksi meidän täytyisi lähettää selkeä viesti naapurimaille, koska Euroopan unionin rajojen ulkopuolella koko kansainvälisen yhteisön tulisi lähteä tähän hankkeeseen mukaan. Tänä päivänä joka vuosi 800 miljoonaa tonnia muovijätteitä poistetaan meristä. Ja keskellä merta, keskeltä merta löytyy Ranskan kokoinen jätelautta ja se on niin tanakka, että laivat eivät voi edes matkustaa tällä alueella. Eli meidän tulisi kannustaa kansainvälistä yhteisöä lähteä hankkeeseen mukaan ja haluaisin vielä kerran kiittää esittelijää tästä hyvin laadukkaasta työstä. Kiitos ja seuraavana kollega Arsenis. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin ensi alkuun kiittää esittelijää ja tuen mietintöä muovipussiasiassa me emme voi olla kovinkaan kunnianhimoisia tai ainakaan liiallisen kunnianhimoisia. Minun mielestäni ei ole sellaisia keinoja, eh, joilla, joissa vaadittaisiin liikaa silloin, kun puhutaan tämän eh, jät, muovijätteen hallinnointikysymyksestä. Haluaisin myöskin sanoa, että olen samaa mieltä siitä, mitä tässä on sanottu biohajoavista tuotteista. Karl-Heinz Florence viittasi jätteisiin ja jätekaasuihin ja EPP, jos EPP on asioista samaa mieltä, niin sitten meidän täytyy tarkastella tätä asiaa lainsäädännön näkökulmasta, koska tässä on vaarana se, että monet jäsenvaltiot eivät saavuta kovinkaan suuria, kovinkaan korkeita kierrätystasoja. Ja meidän täytyy tähän kiinnittää aivan erityistä huomiota mielestäni. Dank. Dann möchte ich jetzt... Paljon kiitoksia. Ja lopuksi puheenvuoro uudemman kerran komissiolle ja pyydän, että ihan lyhyesti, koska muuten aikataulu alkaa kyllä revetä liitoksistaan. Thanks, uh, Mr. Chair. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Aion kommentoida muutamaa asiaa. Ensinnäkin tämän esityksen tavoite ja sen vaikutusta tavoite olennaisimmiltaan on estää jätteen syntyminen. Kun me puhumme jätteiden käsittelystä, kierrättämisestä ja meidän täytyy katsoa sitä, miten voidaan vähentää muovikassien käyttöä ja miten voidaan estää jätteitä, jotka syntyvät ylipäätään. Se on siis se, miksi tässä esityksessä on kysymys. Tässä on kysymys jätteen syntymisen estämisestä ja myöskin pakkausdirektiivin artiklasta 4, jossa puhutaan tästä estämisestä. Myöskin tässä pyritään lisäämään kierrättämistä ajatellen sitä, nimenomaan niitä, sitä muovikassijätettä, jota on olemassa, mutta monet jäsenvaltiot ovat voineet osoittaa, että on mahdollista ryhtyä erinäisiin estämis, jätteen syntymisen estämistoimiin. Me puhumme kaikista kevyistä muovikasseista alle 50 mikronin. Se siis sisältää siis komission lähestymistavassa tapauksessa kaikkein ohuimmat kassit, joita, joista esittelijä on sitä mieltä, että ne pitäisi sulkea tämän lainsäädännön ulkopuolelle, mutta tämä on kuitenkin muutenkin erilainen tämä esitellä lähestymistapa, koska hän puhuu EUn tai tasoisista tavoitteista, mistä komissio ei puhu. Me pyrimme nyt kattamaan kaiken, kaikki kevyet muovikassit alle 50 mikronia ja näiden osalta pitäisi jäsenvaltioiden ottaa käyttöön vähentämistoimia huolimatta siitä, että ne ovat ohuivin ohuita tai ovat biohajoavia tai ylipäätään on kuitenkin tilaa pyrkiä sille, että pyrittäisiin vähentämään näiden kassien käyttöä. Kuten sanoin alussa, me uskomme, että on tällaisia horisontaalisia kysymyksiä, jotka liittyvät muovijätteeseen ja ylipäätään pakkauksiin, tai siihen pitäisi jotenkin biojätettä kerätä erikseen. Ne kuuluvat eri esitysten piiriin, ja meillä on hyvin suuret mahdollisuudet tulevien vuoden aikana kun tulemme tekemään esityksiä, jotka liittyvät nimenomaan tähän jätepuitedirektiivin ja pakkauspuitedirektiiviin, että silloin mahdollista keskustella näistä kysymyksistä laajemmin ja myöskin sitten äh, antaa vastauksia siihen palautteeseen, jota olemme saaneet vihreään kirjaan muovijätteestä. Ja näistä laajemmista kysymyksistä ei pitäisi puhua tässä yhteydessä. Mitä sitten tulee välineisiin? Esityksessä ei sanota, että pitäisi olla kieltoa Jäsenvaltiot saavat itse valita soveliaimmat välineet, on erinäisiä esimerkkejä, muun muassa maksujen käyttäminen, erilaisten taloudellisten välineiden käyttäminen, markkinarajoitusten käyttäminen, joilla, jotka ovat yksi mahdollisuus päästä asiassa eteenpäin, mutta luonnollisesti nämä toimenpiteet voivat myöskin sisältää tietoisuuden lisäämistä, valistamista. Luettelo ei ole mitenkään rajallinen, joka on meidän esityksessämme. Meillä on jotakin tietoa vaikutusarviosta, jotka liittyvät käyttäytymisen muuttumiseen, miten korvataan tuhat kevyttä muovikassia, kantokassia, mikä merkitsee sitä, että käytetään muita kasseja, paperikasseja, sellaisia muovikasseja, jotka voidaan käyttää useammat, eli tuhatta tällaista kevyttä muovikassa kohti, jotka käyttämättä silloin 400 muuta kassia tulee niiden tilalle, joten tämä on selkeä säästö. Säästö on 600 kassia. Jos katsoo näitä yksityiskohtia, niin ne, mm, niin kuin sanottu, ne ovat löydettävissä vaikutusarvioinnista. Vaikutusarviointi myös tarkastelee vaikutuksia, joita tällä on valmistajiin. Tämä on vastaus teidän esittämään kysymykseen. Me olemme pyrkineet käyttämään sitä tietoa, jota meillä on. Meidän täytyy luottaa valmistajien antamiin tietoihin, esimerkiksi mitä tulee työpaikkojen määrään tai pienten ja keskisuuden yritysten lukumäärään. Mutta olemme pyrkineet myöskin arvioimaan vaikutuksia, jotka kohdistuvat niihin, ja lopputulokset ovat, että vaikutukset ovat aika vähäiset verrattuna nimenomaan tätä kautta saataviin ympäristöllisiin hyötyihin. Mitä tulee oikeusperustaan perustuu artiklaan 114, samoin kuin alkuperäisen ehdotuksen, äh, mikä oli myös alkuperäisen esityksen oikeusperustaja artikla 18 nykyisessä pakkausdirektiivissä, joka olennaisemmiltaan merkitsee sitä, että kysymys on sisämarkkinoista, tai on kysymys siis puhtaasti sisämarkkinoista. Tämän muuttoilun tulisi perustaa meidän mielestämme myöskin artiklaan 114. Joten Kysymys on pelkästään johdonmukaisuudesta oikeusperustan osalta, ajatellen nimenomaan alkuperäistä direktiiviä. Ja tässä oli se, mitä oikeusperiaatteeseen tuli. Uskon, että täällä katoin äh, suurimman osan kommenteista. Jos jotakin, mitä halutaan, on jotakin, mitä unohdin, niin oli valmis palaamaan. Kiitokset komissiolle. Ja nyt niin pysytään ihan rauhallisena. Esittelijä siis saa puheenvuoron hän voi vielä puuttua näihin esitettyihin kysymyksiin ja kommentteihin. Margareta Aukeon, olkapas hyvä. Niin, täällä on kuultu vaikka mitä kieliä, joten yritän vastata näihin englannin kieltä käyttäen. Alkuun haluaisin todeta komission suuntaan, että tämä on aika lailla vakuuttavaa, kun todetta, toteatte, että tässä huomioidaan kaikki kassit ja tarkoituksena on leikata kaikkien kassien käyttöä. Mutta kun katsotaan teidän ehdotusta, niin sieltä ei löydy minkälaisia tavoitteita, vaan ainoastaan suosituksia. Joten haluaisin komissiolta tarkempaa tietoa. Niin kuin kollega Merkki sanoi, meillä pitäisi olla vaihtoehtoja tarjolla näiden kääryjen, näitä kääritä varten. Tämänkin tyyppiset erittäin kevyet muovikassit huomioitaisiin. Kollega Gerbrandi, mehän sanomme, että, tai, tai tässä omassa ehdotuksessani nämä muovikassit on huomioitu, mutta me emme sen kummempaa tavoitetta niiden osalta esitä. Meidän pitäisi vain yrittää ratkaista tämä hyvin käytännönläheinen ongelma. Totta puhuen Tietenkin voisimme sanoa, että komissio asian ja että me haluamme vähentää kaikkea, me haluamme paremman maailman, mutta meillä ei ole mitään toimintavälineitä. Toivomme vain, että tilanne paranisi. Kyllä me tarvitsemme jotain työkalujakin. Radvilat ja Krista tähän kieltoon liittyen, emme mitään kieltoa ehdota, vaan 80 prosentin leikkausta suhteessa EUn keski kulutukseen. Monet sanovat, että meidän ei tulisi rangaista ihmisiä, mutta ei tämä ole mikään rankaisukeino, jos yritämme ratkaista tämä musiikkikasseihin liittyvä suuren ongelman. Kollega Rospa lähti, mutta myöskin Tanskassa meillä on olemassa tähän liittyviä ongelmia. Minä olen vakuuttunut, että voimme saada hyvän tekstin aikaiseksi, jos me todellakin yritämme saada jotain toimivaa aikaiseksi. Ja jos sitten taas katsotaan tätä vaikutusanalyysikysymystä, niin mietintö on hyvä, niin miksi sitä ei käytetä? Minulla on kyllä selitys, mutta en haluaisi ottaa sitä täällä esille. Mielestäni tämä ei ole hyvä asia. Tässä on hyvä työ heitetty kyllä hukkaan kun tätä hyvää mietintöä ei ole käytetty hyväksi. Eli käytetään sitäkin uudemman kerran hyväksi, eli ei vaan heitetä sitä pois, vaan otetaan se uudemman kerran käyttöön. Me lähdemme liikkeelle siitä, mitä te olette ehdottaneet, mutta te ette nyt halua katsoa, mitä me olemme ehdottamassa. Keskeisimmät asiat ovat tulleet sanotuksia. Sitten vielä näihin biohajoaviin busseihin liittyen. En lähde tätä asiaa sen kummemmin setvimään, mutta jos me lähdemme tälle biohajoavuuden tielle, niin meillä pitää olla siis selkeät kriteerit. Kyse ei ole vain ainoastaan siitä, että näitä pusseja kerättäisiin talteen, vaan biojätteitä kerättäisiin. Mutta vain ainoastaan silloin, jos me olemme sataprosenttisen varmoja, että nämä pusit ovat biohajoavia, niin silloin tämä voisi toimia. Niin näistä erittäin kevyistä pusseista olen jo puhunutkin. Lopuksi korostaisin vielä yhtä asiaa. Olen nimittäin erittäin tyytyväinen siihen, että Karl-Heinz Florens, niin että komissio on ilmoittanut minulle selkeän sanakääntein, että kaiken aja on ennaltaehkäisevä työ. Ei panosteta siis tähän kierrätykseen, miel, tietääkseni tämä on aika lailla mahdoton järjestelmä, vaikkakin keräysjärjestelmä olisi hyvä, mutta varsinainen kierrätysarvo ei olisi kovinkaan suuri. Muovia voidaan kylläkin kierrättää ja kerätä, mutta muovipussien osalta kerääminen on helppoa, mutta kierrättäminen onkin hankalampaa. Eli meidän tulisi pyrkiä toimimaan ennaltaehkäisevästi, eli estää, että nämä erittäin kevyet pussit lentelevät ympäriinsä. Tämä on yleisesti ja erityisesti ympäristön kannalta huono asia. Ja sitten tämä oma tarkistukseni numero kolme. Tässähän totean suorasanaisesti, että nykyiset kierrätysasteet ovat alhaiset, vaikkakin muovipussit ovat kierrätettävissä muovipussien kierrätys ei johda huomattavaan muutokseen, koska ne ovat niin kevyitä ja ohuita, eli niissä ei ole kovinkaan suurta kierrätysarvoa. Ja lisäksi ei ole olemassa mitään erillistä keräysjärjestelmää. Kuljetus on kallista ja niiden peseminen vaatii suuria vesimääriä. Muovipussien kierrätys ei ratkaisisi muovivusien aiheuttamaa ongelmaa, ja tästäpä syystä meidän tulisi panostaa juuri ennaltaehkäisevään työhön. Ja sitä pitäisi korostaa myöskin tässä mietinnössä. Tietenkin kierrätämme, mutta sitä ei pitäisi pitää tässä kaiken lähtökohtana. No niin, eiköhän tässä lähes kaikki kysymykset ole katettu ja me jatkamme sitten yhteistyötä, jotta tästä mietinnöstä tulisi hyvä ja tämä asia yritetään hoitaa kuntoon mahdollisimman nopeasti. Kiitoksia. Kiitokset. 27. tammikuuta mennessä kello 12 mennessä tarkistukset olisi jätettävä. Ja kuten aamulla jo totesin, niin perjantaihin mennessä tarjoamme teille välineen käyttöön tällaisen tukipalvelun, jota te voitte käyttää hyväksi, mikäli te itse pääse kirjoittamaan jotain tekstiä tai avustajat eivät voi sitä tehdä. Se on testi. Ja äänestys varmaankin sitten maaliskuussa ja huhtikuun kakkosessa sitten lopullinen keskustelu ja äänestys. Oikein paljon kiitoksia läsnäolosta ja keskustelusta. Ja näin pääsemme kollega Sila Kaakiksen mietintöön. Kyse on meriliikenteen päästöistä. Olkaa hyvä. Tulkaa Skilakakis. Uh, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Tämä mietintö päästöistä, meriliikenteen päästöistä, siis liittyen aluksiin, jotka lähestyvät eurooppalaisia satamia. Toivon mukaan tässä ollaan pääsemässä hyvään päätökseen, ainakin mitä mietintömme tulee. Me olemme pyrkineet siihen, että voitaisiin saada aikaan hyvä tulos tällä vaalikaudellamme. Ja tämä tarkoittaa sitä, että me pyrimme siihen, että kun tästä äänestään 30. päivä, niin sen jälkeen ryhdymme neuvottelemaan puheenjohtajamaan kanssa ja toivon mukaan saamme sitten tällä vaalikaudella asian päätöksen. Tämä ei ole helppo hanke, aikaa on kovin vähän. Ja ehkä me voimme parhaimmillaan toivoa, että saavuttaisimme, saisimme aikaan sopimuksen vaikkakaan emme ehkä sitä ehdi täysistuntoon viedä. Mutta tätä ennen meidän täytyy äänestää ja meidän täytyy löytää kompromisseja eri ulottuvuuksiin ja eri näkökulmiin valiokunnassa ja parlamentissa. Mitkä sitten ovat niitä kiistanalaisia kohtia, mietinnössä. Ensinnäkin sovellusala. Minun ehdotukseni olisi laajentaa sovellusalaa niin, että otettaisiin sekä typen oksidit mukaan. Se on kasvihuonekaasu, eikä ole varmaa, että tuleeko tulos olemaan negatiivinen tai positiivinen, mitä ilmastoon tulee. Ja meidän on otettava olisi otettava se mukaan. Ainakin tämä olisi minun ehdotukseni. Se, tulisi, se olisi minun ehdotukseni kompromissitarkistukseksi. Meidän tulisi myöskin laajentaa sovellusalaa liittyen siihen, mm, monetko, minkälaiset laivat tähän otetaan mukaan, jotta pienemmätkin alukset otettaisiin mukaan. Ja jotta tähän päästäisiin, niin yritämme hieman lieventää hallinnollista taakkaa joita laivoille lainsäädännöstä aiheutuu. Eli ei oteta esimerkiksi kuljetustyötä mukaan ja käytetään sitten eri muita tapoja mittaamaan energiatehokkuutta. Ja myöskin suojelemalla kaupallisesti arkaluontoista tietoa ja kuitenkin samaan aikaan toimitetaan riittävästi markkinatoimijoille julkista tietoa, jotta yritykset voivat parantaa omaa tehokkuuttaan. Yleisesti ottaen olisi tarkasteltava sitä, mitä tälle lainsäädännölle tehdään. Me pyrimme siihen, että IMO saisi aikaan sopimuksen siitä, miten kasvihuonekaasuja laivoilla mitataan. Ja täten pedattaisiin tietä saastuttaja maksaa periaatteelle. Kaikki koskemaan kaikkia maailman laivastoja. Tämä on se tärkeä asia, joka meidän tulisi saavuttaa. Meillä on kaksi asiaa, jotka meidän tulisi pitkällä aikavälillä saavuttaa. Yksi voidaan tehdä globaalilla ETS ja toinen kaupallisella maksulla. Ja tähän meidän täytyy loppujen lopuksi pyrkiä. Minun henkilökohtainen mielipide olisi maksu, koska sen toteuttaminen olisi helpompaa, mutta tästä voimme keskustella tulevaisuudessa enemmän, mutta loppujen lopuksi meidän täytyy toteuttaa saastuttaja maksaa periaatetta myöskin meriliikenteessä. Ei riitä, että lisätään energiatehokkuutta. On sanottu, että MRV olisi tällainen rinnakkaistavoite. tavoite energiatehokkuutta täytyy lisätä, mutta tärkeimmän motiivin tulisi olla se, että saastuttaja maksaa periaate saadaan käyttöön meriliikenteessäkin. Ja näin meriliikenne maksaisi sille kuuluvan osuuden saastuttamistaan. Ja toivon, että me tällä tavalla saisimme aikaan hyvän tuloksen äänestyksessä. Monissa kompromissitarkistuksissa me olemme löytäneet kompromisseja. Sitten on aiheita, joissa kaikki eivät suostu kompromissiin ja nämä täytyy sitten ratkaista äänestyksessä. Mutta toivon, että äänestyksen jälkeen me voimme lähteä trilogiin ja toivon, että saamme tämän asian käsiteltyä loppuun ja saamme sopimuksen aikaiseksi ennen vaalikauden päättymistä. Tämä on minun toiveeni ja haluaisin todella paljon kiittää kaikkia varjoesittelijöitä ja kaikkia muita, jotka ovat tehneet kovasti töitä tämän asian parissa. Ja me olemme saavuttaneet sen, että nyt ollaan aika pitkällä kohti hyvää äänestystulosta ensi viikolla. Paljon kiitoksia. Seuraavana Christopher Fjellner. But, uh... Niin, olen tässä siirtynyt hiukan toiseen paikkaan, mutta mikäs tässä? Mutta aihe on joka tapauksessa mielenkiintoinen. Ensinnäkin toteaisin seuraava. Ikään kuin Darth Vaderin rooliin olisin hypännyt oltuani aikaisemmin ainakin Skywalker – Valitettavasti en voi seurata keskustelua loppuun asti, koska sain viestin, että minun on lähdettävä aikaisemmalla lennolla. Mutta mitä tulee tähän asetukseen, niin täytyy aina muistaa, että meriliikenne on kustannustehokkain ja ympäristöystävällisin liikennemuoto. Mutta se ei ole mikään temppu, koska muut liikennemuodot ovat niin huonoja. Tämä pitäisi pitää mielessä, mutta meidän ei pitäisi missään nimessä ryhtyä tekemään mitään sellaista, mistä syntyisi huonoja tuloksia. Eli meidän pitäisi pyrkiä varmistamaan, että saamme aikaiseksi globaalin tuloksen, niin kuin kollegas kyllä Kaakiskin totesi. Ja se on mielestäni hyvinkin mahdollista, koska komission ehdotus on oikeastaan tasapainoinen ja hyvä, ja toisaalta varjoesittelyiden käymät keskustelut ovat olleet hyvät ja nämä kompromissitarkistukset ovat hyvät. Minä uskon, että tästä löydämme tasapainoisen ratkaisumallin, mutta saanen ottaa esille pari asiaa. Ensinnäkin tämä bruttorekisteritonni kynnys. Täällä on ehdotettu, että rajana olisi 5000 BRT ja pienemmät alukset jäisivät ulkopuolelle, koska tästä syntyisi turha hallinnollinen taakka toden totta, jos katsotaan niitä ilmastonnellisia hyötyä, jos otettaisiin nämä kaikki yli 5000 BRTn alukset huomioon, 57 prosenttia laivastosta silloin huomioitaisiin ja 91 prosenttia päästöistä olisi silloin otettu huomioon, mutta nyt on sanottu, että kaikki alukset, jotka ovat yli 400 BRTtä, niin huomioitaisiin ja silloin 91 prosenttia aluksista ja 91 prosenttia päästöistä oli siis soveltamisalan piirissä. Mutta jos 57 prosentista halutaan päästä 91 prosenttiin, niin se on melkoinen harppaus, jos, tarkoit, jos päästöleikkaus on vain 8 prosenttiyksikön luokkaa, että onko se todellista lisäarvoa, joka se toisi mukanaan. Meidän täytyy todellakin katsoa, mihin me haluamme päästä, mitä haluamme saada aikaiseksi. Eli meidän tulee keskittyä juuri hiilidioksidipäästöihin, sillä meriliikenteen keskeisimmät päätökset ovat hiilidioksidia, rikkioksidit, me olemme rikkioksidikysymystä käsitellyt jo aikaisemmin ja nyt meidän pitäisi tarttua tähän hiilidioksidikysymykseen. Mitä tulee sitten typen oksideihin, niin en tiedä, jos ne otettaisiin huomioon, niin voitaisiinko silloin päästä myöskin yhteisymmärrykseen komission neuvoston kanssa, se on yksi tavoitteemme, mutta toisaalta herää kysymys, että voidaanko sitä kautta päästä yhteisymmärrykseen myöskin IMOssa. Nämä kaksi asiaa haluaisin ottaa esille. Pohtikaa ne uudemman kerran, eli että pitäisikö meidän todellakin ottaa tämä 400 raja käyttöön, jos hyöty on näin pieni. Niin puhun gigatonneista, mutta se on ihan eri asia kuin bruttorekisteritonni. Eli meidän tulisi keskittyä ehkäpä hiilidioksidiin, eikä lähteä haalimaan muitakin päästöjä tähän pakettiin mukaan. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Uudemman kerran vasemmalta puolelta Kriton Arsenis. Eh, Haluaisin onnitella esittelijää kompromissiyrityksistä ja myöskin yrityksistä hieman hoputtaa aikataulua jotta saataisiin sopimus aikaan ensimmäisessä käsittelyssä ja saataisiin asia vietyä päätökseen tällä vaalikaudella täysistunnossakin. Me olemme SD-ryhmässä keskustelleet kompromissiprosessista ja haluaisin käydä läpi ne tarkistukset, joita me tulemme tukemaan äänestyslistassa kompromissien lisäksi. Eli me tuemme sitä, että sovellusalaa laajennetaan mukaan ottamaan typen oksidit, laajennetaan sovellusala, jotta alennetaan laivojen koon kynnystä, siis 5000 tonnista 400. Tämä on sovellusalan laajentamiseen liittyvä asia, mutta Tämä on myöskin asia, josta EPP on usein puhunut parlamentissa, koska tässä on kysymys hiilivuodosta. Eli joka mielessä on tärkeää siirtyä tähän suuntaan. Olemme myöskin laatineet tarkistuksia, joissa pyydetään pikkuhiljaa viiden vuoden aikana hankkeen pyrkiutua eroon hiilidioksidin tehottomimmista valvontakeinoista. Tämä on välttämätöntä, jotta pikkuhiljaa valvonnan tarkkuutta saadaan lisättyä. Ja sitten biopolttoainekysymys. Tästä on paljon puhuttu ja me ehdotamme, että liitteessä 1a biopolttoaineet rinnastetaan perinteisiin polttoaineisiin niin kauan kuin meillä ei ole minkäänlaista perusarvoa olemassa, me emme voi eh, turvautua epätarkkoihin säästöihin. Sitten kun tarkat tiedot ovat tiedossa, voimme mennä tässä asiassa eteenpäin. Kuten IMO-keskustelussakin, niin täälläkin suuri kysymys liittyy tehokkuuteen – tiedot, jotka mahdollistavat tehokkuuden tarkan mittaamisen laivoilla. Tämä on meille hyvin tärkeä asia ja se on tärkeä asia muutenkin. Miksi tämä on niin tärkeä asia? Sen takia, että tehokkuuden mittaaminen luo sekundäärimarkkinoille selkeät standardit, kun ihmiset myyvät näitä aluksia eteenpäin. Eli kun henkilö tietää, mitä ostaa, niin silloin ehkä asettaa etusijalle tehokkaamman aluksen. Ja tästä saadaan myöskin omistajille kannustinta sijoittaa tehokkuuteen. Me haluamme sen tähänkin mukaan. Ja näistä IMOssa on pääasiassa keskusteltu. Paljon kiitoksia ja tervetuloa rakas kollega menneiltä vuosilta. Kollega Korbe, tervetuloa valiokuntaamme. Ja seuraavana Satu Hassi. Thank you, Chairman. Um, Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää esittelijää hyvistä ponnisteluista neuvotella kompromisseja poliittisten ryhmien kesken – myös kiitos kaikesta muusta työstä esityksessä, joita esittelijä on tehnyt, on monia elementtejä, joita voi tukea, joita vihreät voivat tukea, muun muassa noksien sisällyttäminen ja että katetaan kasvihuonekaasut, sen, että puhuttaisiin pelkästään vain hiilidioksidista ja että alennettaisiin raja 400 bruttotonni, mutta valitettavasti en voi tukea kaikkea, kuten että poistettaisiin kuljetustyö, mikä olisi tärkeää, jotta voitaisiin parantaa liikenteen energiatehokkuutta ja että saataisiin aikaan tietoa asiakkaille laiva-alalla niin, että ne valitsevat energiatehokkaampia toimijoita. Haluaisin muistuttaa kollegoja siitä, mikä tämän koko esityksen alkuperä on. Ja valitettavasti me olemme nyt liukuneet aika kauas siitä, mitä alun perin parlamentti tarkoitti. Parlamentti vaati 2008 äh, energia- ja ilmastopaketin yhteydessä, että myös kansainvälisen laivaliikenteen tulisi olla sellaista, että sitä koskisivat nämä ilmastotoimenpiteet. Ja parlamentin vaatimusten pohjalta sekä ETS-direktiivi että ponnistujien jakamistavoite säilyy vuonna 2011 kansainvälistä toimenpidettä ei syntynyt IMOn kautta eikä minkään muun, mitään muutakaan kautta. Ja jos näin ei siis tulisi käymään, niin katsottiin, että EUn pitäisi itse ryhtyä omiin toimenpiteisiin, joko sisällyttää kansainvälinen laivaliikenne omaan päästökauppaamme tai luoda maksu päästöille, joita syntyy laivaliikenteestä. Komission ehdotus jää aika lailla kauas siitä, mitä sovittiin. Mitä siis sovittiin noin viisi vuotta sitten. Ja minä olen pettynyt ja nyt näyttää siltä, että parlamentissa on monia, jotka haluavat edelleen heikentää tätä komission esitystä. Meidän pitää kuitenkin muistaa, että kasvihuonekaasuissa maailmanlaajuisesti laivaliikenteen osuus on samaa suuruusluokkaa kuin lentoliikenteen päästöt, ja nämä päästöt kasvavat kummallakin sektorilla, mikä merkitsee sitä, että jos emme ryhdy toimenpiteisiin rajoittaaksemme päästöjen kasvua näillä kahdella sektorilla, se merkitsee sitä, että nämä sektorit käyttävät sen liikkumatilan, jota muilla, muille sektoreilla, muilla sektoreilla on. Joten jos lobbarit olisivat johdonmukaisia, niin silloin esimerkiksi energiasektorin ja energiaintensiivisen tuotannon sektorin lopparit puhuisivat tiukkojen ilmastotoimien puolesta laivaliikenteelle, siis merenkulkualalle. Joten olisi hyvä, jos me vahvistaisimme emmekä heikentäisi parlamentissa komission tekemää ehdotusta. Ja viimeisimpänä oikealta puolelta Martin Kelenen. Oikea siipi pääsee siis ääneen. Olepa hyvä. There we are. Thank you, Christopher. From your new birth alongside the forces of darkness. Kiitos sieltä uudesta pimeiden voimien nurkkauksestasi. Minun ryhmäni, toisin kuin vihreät, me olemme iloinen siitä, että kuljetustyö jätetään tämän ulkopuolelle. Meidän mielestämme tällainen käytännönläheinen lähestymistapa on järkevä ja oikeudenmukainen, jos otetaan huomioon lautat ja matkustajaliikenne, joka muutoin joutuisi kohtuuttoman paineen alaiseksi, koska sen täytyisi aina matkakohtaisesti raportoida näistä me emme yleensä tällaisista taakoista välitä, mutta meidän mielestämme ei ole sopivaa olla liian kunnianhimoinen tämän asetuksen suhteen. Tämähän on vasta ensimmäinen askel ja kuten nimikin sanoi, niin meidän tulisi pidättäytyä tarkkailuun, raportointiin ja todentamiseen. Sama pätee sisältöön. Meidän tulisi keskittyä CO2-päästöjen mittaamiseen. Tietenkin muutkin kasvihuonekaasut voidaan ottaa huomioon, mutta myöhemmässä vaiheessa sitten, kun kustannushyötyanalyysi on tehty sieltä saataisiin oikeutusta tällaisille toimille. Tästä syystä en tue sitä, että typen oksidit otettaisiin mukaan. Me tuemme sitä, että kaikki neljä mittauskeinoa pidetään voimassa koska tämä on teollisuuden etujen mukaista, siis se, että ne käyttävät niin vähän polttoainetta kuin mahdollista. Eli näyttäisi, olisi hieman outoa, jos rajaisimme keinot kahteen kalleimpaan keinoon. Komissiossa, komission ehdotuksessa on neljä mittauskeinoa ilman, että niistä tulee lisähaittaa omistajille. Ja tällä saadaan kuitenkin toivottavat mittaustulokset aikaiseksi. Komission raportissa myöskin tuettiin sitä, että mitataan yli viiden tuhannen tonnin alusten päästöt ja kuten Christopher sanoi, nämä vastaavat noin 90 prosentista saasteista ja jos me laskemme tämän tason 400, kuten esittelijä ehdottaa, niin se loisi kohtuutonta byrokratiaa näiden alusten omistajille ilman, että tästä saataisiin riittävästi eh, takaisin, koska ne edustavat vain 10 prosenttia aluksista. Ja tietenkin taakka olisi vieläkin raskaampi, jos ne voisivat käyttää vain kahta näistä neljästä mittausvaihtoehdosta. Ja näin tämän myötä kiitoksia. Martin Paljon kiitoksia. Ja nyt puheenvuoro Euroopan komissiolle. Eh, Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Hyvää iltaa, arvon kollegat. Paljon kiitoksia esittelijälle ja varjoesittelijöille erinomaisista pyrkimyksistä saada kunnon teksti aikaiseksi. aikataulun mukaisesti. Olemme varmaankin samaa mieltä näistä avoimista kysymyksistä, mitkä ne ovat. Mutta ehkä me priorisoisimme niitä toisella tavalla. Eli avoimuus ja soveltamisala. Tietenkin on järkevää katsoa, mikä on MRV-ehdotuksen perustavoite, eli avoimuuden lisääminen ja sitä kautta muuttaa käyttäytymistä – ja sitä kautta taas saada tuloksia aikaiseksi, eli CO2-päästöjen leikkaaminen. Jos tietyt tiedot jäävät ulkopuolelle, kuten lasti, ja jos nämä tiedot eivät olisi kaikkien käytettävissä, niin silloin muutoksia käyttäytymisessä ei tule tapahtumaan ja silloin Tällä politiikalla ei ole menestymisen mahdollisuuksia. Toki me haluamme kantaa kortemme kekoon kansainvälisessä prosessissa ja vakaa MRV-järjestelmä luo pohjan muille politiikkatoimille, olivat ne sitten markkinaperusteisia tai muita, mutta MRVn pitää joka tapauksessa olla kykenevä tuottamaan niitä tuloksia, joihin myöskin toteutettavuusanalyysissämme viittaamme. Mutta on tietenkin selvää, että nyt puhutaan politiikan tavoitteesta ja siitä, millä tavalla toimet pannaan käytännön tasolla toiminta. Sitten soveltamisalaan ihan lyhyesti. Me olemme jo pitkään keskustelleet siitä, että miksi komissio ei ole huomioinut typen oksideja laisinkaan. Syynä on yksinkertaisesti se, että mittausteknologia ei ole vielä kovinkaan laajalti saatavilla. Tiettyjä tekno, te, mittausmenetelmiä on olemassa, mutta kun katsotaan syntyviä investointikustannuksia, niin se tarkoittaisi per alus noin 100 000 euroa. Ja kun kyse on pienistä operaattoreista, niin kyllä se olisi suhteeton taakka kun huomioidaan, minkälainen merkitys oksidilla on ylipäätään päästön osalta, joten me emme halua tässä mielessä heittää lisää kapulata rattaisiin. Mitä tulisi sitten tähän kynnykseen? Täällä on jo puhuttu siitä, että jos laivasta laajuutta lähdettäisiin laitamaan, niin minkälainen vaikutus siinä olisi hiilidioksidin päästöihin. En lähde sitä sen kummemmin käsittelemään, mutta PK-yrityksetkin tulisivat laajemmin soveltamisalan piiriin ja joutuisivat sitten kärsimään näistä syntyvistä kustannuksista, jos soveltamisala laajennettaisiin. Tietenkin me tarvitsemme kunnianhimoa, mutta myöskin käytännön läheisyyttä. Sitten ihan lyhyesti näihin muihin kommentteihin, joita varjoesittelijät toivat esille. Ensinnäkin nämä tarkkailujärjestelmät. Me olemme esittäneet tämän, mm, nämä neljä vaihtoehtoa tai toimintaa. Se olisi yksinkertainen ratkaisumalli, koska nämä järjestelmät ovat jo käytettävissä ja täytäntöönpano olisi suhteellisen helppoa operaattoreiden puolella. Lisäksi on ehdotettu, että täytäntöönpano aikataulua muutettaisiin. Sanoisimme siihen liittyen, että vaikka 2018 tuntuu kaukaiselta, niin silti on olemassa määräyksiä, täytäntöönpanomääräyksiä ja teknisiäkin kysymyksiä, jotka täytyy vielä käsitellä yhteistyössä jäsenvaltioiden ja teollisuuden kanssa, jotta tämä politiikka olisi toimiva. Siinäpä kaikki, herra puheenjohtaja. Oikein paljon kiitoksia ja lopuksi vielä esittelijä. Thank you. Uh, from what... Kiitos. Kuten voit, olette voineet todeta, mielipiteet asetuksesta ovat eriäväisiä ja toivon mukaan lopuksi saadaan aikaan hyvä kompromissi. Energiatehokkuudesta haluaisin vain sanoa sen verran, että meillä on valtavia kannustimia meriteollisuudelle, koska ne käyttävät kaksi kolmasosaa kustannuksista polttoaineisiin. Tietenkin voidaan käyttää hyväksi sitä, että saadaan enemmän tietoa matkoista ja niin edelleen, mutta ei heiltä tietoa puutu energiatehokkuuden saavuttamiseksi. Energiatehokkuus meriliikenteessä on monimutkaista. Siihen, siinä on mukana monia eri asioita. Siinä täytyy ottaa virtaukset huomioon, milloin propellit on huollettu minkä tyyppistä kauppaa käydään. Täytyy ottaa huomioon sääolosuhteet. Eli ei ole mitään ihmelääkettä, tiedon ihmelääkettä, jonka sitten komissio voisi vain tuoda julkisuuteen, jotta energiatehokkuutta voitaisiin lisätä. Kun esittää kysymyksen tälle alalle, niin se ei ole tämän lainsäädännön perusta. Minun mielestäni lainsäädännön perusta on yksinkertainen. Päästöjä syntyy, ja sitten kun nämä päästöt muuttuvat negatiivisiksi, niin silloin ilmaston tila paranee ja täten meidän täytyy soveltaa saastuttaja maksaa periaatetta meidän tulisi pystyä soveltamaan tätä periaatetta. Me emme voi sanoa, että pienemmät alukset eivät yleisesti ottaen maksa saastuttamisesta, koska eihän siinä ole mitään järkeä. Kaikkien tulisi maksaa silloin, kun saastuttavat. Ja tästä syystä minun mielestäni meidän täytyy ottaa pienemmät alukset mukaan, koska me tiedämme, että suuremmat alukset ovat tehokkaampia kuljetusten suhteen. Eli me emme halua tällaista eroa ryhtyä tässä vetämään ja sitten tavallaan työnnettäisiin tiettyjä tahoja tehottomampien alusten suuntaan, koska jättäisimme heidät lainsäädännön ulkopuolelle. Ja näin minun mielestäni meidän tulisi toimia meidän tulisi tarjota yksinkertainen MRV ja sen tulisi, se tulisi tehdä nyt, koska jos me teemme sen nyt, niin me voimme myöskin kannustaa IMOta ratkaisun suuntaan. On hyvin tärkeää, että onnistumme tämän saavuttamaan tällä vaalikaudella, koska tämä tarkoittaisi ainakin loppupeleissä ainakin vuoden eroa. Tämän viestin yritin nyt teille saada välitettyä tässä lyhyessä ajassa, joka minulla oli käytettävissä. <clears throat> Paljon kiitoksia. Keskustelu päättyy tähän. 30. päivä äänestämme ympäristövaliokunnassa tästä mietinnöstä ja näyttää siltä, että huhtikuussa täysistuntoäänestys toimitetaan. Se olisi viimeinen mahdollisuus tällä vaalikaudella. Eli 30. tammikuuta mennessä tarkistukset on jätettävä. Sitten viimeiseen esityslistan kohtaan, eli kohtaan 23. Aiheena on Satu Hassin suullinen kysymys koskien polttoaineiden laatua koskevan direktiivin 7a-artiklan myöhästyneestä täytäntöön panosta. Ja haluaisinkin antaa kollega Hassille puheenvuoron. Olkaa hyvä. Well, uh, Kiitos. Tänään komissio on julkaissut ilmo- ehdotuksensa ilmastopakettiksi ja polttoainelaatudirektiivi on ainoa osa 2020 ilmastopakettia, jota tähän mennessä ei vielä ole pantu toimeen. Vaikka lainsäädäntö on saatu valmiiksi yli viisi vuotta sitten. Ehdotus on ollut olemassa jo vuosia ja on myöskin vuoden mittainen vaikutusarviointi, joka tehtiin vuosi sitten, mutta johtopäätöksiä ei ole vielä tehty julkisiksi. Toimenpanotoimet olisi pitänyt saada, käy, saada voimaan jo tammikuussa 2011, eli nyt myöhästyminen on jo kolmen vuoden mittainen. Kaksi kysymystä liittyy siihen, mitä on päätetty 2020 paketin yhteydessä. Ensinnäkin, tuleeko komissio raportoimaan vaikutusarviosta sen tuloksista Euroopan parlamentin jäsenille, ennen kaikkea niistä kustannuksista, joita aiheutuu Euroopan teollisuudelle. Ja voiko komissio vahvistaa, että Tämä vaikutusarvio selvitys osoitti, että teollisuudelle ei tulisi huomattavia lisäkuluja eikä lisää hallinnollista taakkaa. Toinen kysymys. Milloin komissio suunnittelee tekevänsä uuden uuden tarkastelun toimeenpanoesityksen? Ja kolmas kysymys liittyy sitten siihen, mitä komissio on tänään julkaissut komissio tänään on ilmoittanut, että ei tule direktiivin tavoitteita vuoden 2020 jälkeen, mikä tekee tästä lainsäädännöstä aivan pätemättömän. Tämä tietenkään ei nyt muodollisesti liity alkuperäiseen kysymykseen, mutta de facto se liittyy samaan asiaan. Enkä varmaankaan ole ainoa, joka haluaa tietää, miksi komissio ei katso asianmukaiseksi asettaa uusia tavoitteita liikenne, liikenteen polttoaineille. Joka tapauksessa liikenne ja sen päästöt ovat edelleen kasvamassa – samaan aikaan kun päästöt monilta muilta sektoreilta vähenevät. Ja me olemme kohtaamassa vaaran, että liikenteessä tulee suurin sektori siinä mielessä, miten hiilidioksidipäästöjä syntyy vuoden 2020 jälkeen. Ja haluaisin sanoa, että mehän kaikki tiedämme, että tämä viivästyminen johtuu siitä, että Kanada harjoittaa painostusta ja Kanadan Kanadan ja EUn kauppaneuvottelujen vuoksi, mutta kysymys ei ole pelkästään Kanadan äh, äh, plant to be produced. It's also... öljyhiekasta, vaan kysymys vaan mistä tahansa päin maailmaa tuollaista öljyhiekasta, vaan diiseli, diesel, jota tehdään liuskekaasusta, sillä käsittääkseni on paljon pahempi hiilijalanjälki kuin tällä öljyhiekka dieselillä. Joten kun tällaiset epätavalliset lähteet tulevat yhä relevantimmiksi ja yhä suuremmaksi liiketoiminnaksi, on yhä tärkeämpää tulevaisuutta ajatellen – että hiilijalanjälkikriteerit luodaan näille polttoaineille, joita käytetään liikenteessä. Linna McEwen. Paljon kiitoksia. Seuraavana Linna McEwen. Thank you, Chair. I mean, it's... Kiitos puheenjohtaja. On sattuma, että Korin on täällä. Hän oli hyvin tärkeässä osassa silloin, kun tämä edellisessä parlamentissa saatiin läpi ja hän, häntä varmaan sokeraa tieto siitä, että polttoainelaatudirektiivissä ei ole tapahtunut mitään. Me olemme odottaneet vaikka kuinka pitkään. Ja tämä päivä on surullinen päivä eurooppalaiselle ilmastonmuutospolitiikalle, koska saimme hyvin heikon lausuman vuodesta 2030. Meillä on fantasianomainen uusiutuvien energiavarojen tavoite Eli en tiedä, voisimmeko me keksiä uuden jäsenvaltion, jos nämä muut jäsenvaltiot eivät saavuta tavoitetta. Niin sitten ainakin tämä keksitty voisi sen tehdä. Lentopäästöasioissa asioita on vesitetty ja virkamiehet täällä en syytä heitä. He ovat varmaan aivan, monet heistä ovat aivan yhtä pettyneitä, mutta mietin tässä sitä, kuinka paljon tässä on tekemistä ilmastopolitiikasta ja kuinka paljon suuremmasta politiikasta, eli näistä Kanadan ja Yhdysvaltojen kanssa tekemisissä tehtävistä kauppasopimuksista. Kloonauksesta keskustellaan joku toinen kerta, mutta jälleen kerran EU-politiikkaa vesitetään, jotta se sopii yhteen Yhdysvaltojen politiikan kanssa. Tämä on varmaan hyvä päivä fossiilisen polttoaineen teollisuudelle, koska he ovat saavuttaneet ne tavoitteet, joihin he ovat pyrkineet vuosikausia. Ja tiedämme, että parlamentti on lähdössä tauolle. He tietävät, että komissiolla ei ole paljon aikaa. Enkä syytä komission jäsen Hedegaardia, hän on yrittänyt saada tämän läpi, mutta aina asia teollisuuskomission jäsen ja muut komission jäsenet ja Barroso ovat heittäneet kapuloita rattaisiin. EU puhuu johtamisesta, Ranska, Pariisi, ilmastoneuvottelut puolentoista vuoden kuluttua. Mitä me siellä tästä EUn tilanteesta voimme sanoa? Eli tämä on suuri pettymys. Me olemme istuneet täällä ja esittäneet suullisia kysymyksiä täysistunnossa ja parin vuoden päästä likaista polttoainetta on lentokoneissa ja autoissa. Emmekä me voi sille mitään, koska 2020 tavoitteita ei toisteta, niin kuka tätä lakia sitten noudattaisikaan? Eli suoraan sanottuna meidän nyt täytyy tarkastella, mitä me voimme tehdä ja uusi parlamentti joutuu tekemään, mutta tässä minulla ei ole minkälaisia illuusioita. On sääli, että meitä on näin harva täällä jäljellä keskustelemaan. Pyydän anteeksi Dorin, että tämä oli niin, näin masentava puheenvuoro, koska sinä olet kuitenkin saanut hyvää Eurooppa-politiikkaa aikaan. Yes, thank you, Chairman. Can we first listen to the... Herra puheenjohtaja, voitaisiinko ensin kuunnella komissiota? Odotellaan heidän vastausta. Mielenkiintoista kiinnolla. Jään sitä kyllä nyt odottamaan. Mikäs siinä? Eli nyt on kommentit kuultu. Hier Ohm das Wort Phil Ohm saa nyt puheenvuoron, jotta voitte vastata annettuihin kysymyksiin. Thank you, uh, Mr. Chairman. Thank Oikein paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja, arvoisa kollega Hassi. Kiitokset näistä kolmesta kysymyksestä. Toivottavasti voin vastata tähän kolmanteenkin kysymykseen, vaikka en mitään lopullista ratkaisua voi antaa, mutta jotain ajatuksia siitä, mitä tähän kolmanteen kysymykseen tulee, ja sitten vielä näihin kahteen viikko sitten esitettyyn kysymykseen. Toden totta, tämä prosessi on ollut pitkä. Se alkoi jo vuoden 2009 välissä Ja varmaankin kaikki olisivat tyytyväisiä, jos mahdollisimman pikaisesti päästäisiin myöskin tuloksiin. Muistamme varmaan kaikki sen, että huhtikuussa viime vuoden puolella keskusteltiin asianosaisten kanssa ja siellä käsiteltiin todellakin tähän artikla 7 liittyvää vaikutusanalyysiä. Ja me keskityimme metodologisiin kysymyksiin, eli miten näitä fossiilista polttoaineista syntyviä kasvihuonekaasupäästöjä mitattaisiin. Eli että meillä olisi keskiarvo, jota teollisuus puoltaa, jäsenvaltioarvo, joita jotkut jäsenvaltiot ajavat, sitten oma ehdotuksemme, eli miten käsiteltäisiin näitä eri lähteitä, öljy, liuske, öljy, hiu, hiekka ja muut, tai muita, myöskin kollega Hassin esille ottamia vaihtoehtoja. Me olemme katsoneet näitä eri vaihtoehtoja ja vaikutusanalyysissä paneututaan juuri tähän. Tähän liittyy tietenkin kustannuksia. Yhtäältä sellaisia, jotka liittyvät tähän 6 prosentin tavoitteen saavuttamiseen, eli miten tähän päästään. Tämä, tähän liittyy myöskin teollisuus, sillä teollisuus on sanonut, että tästä syntyy vain ö, sotku, eli että ö, päästöjä synnyttävät alat siirtyvät unionin rajojen ulkopuolelle. Ja viime vuonna keskustelu osoitti, että meillä aletaan käyttämään biopolttoaineita enenevässä määrin ja että päästöjen määrä pienenee myöskin tuotantovaiheessa ja että myöskin kustannukset pienenevät, ainakin ne ovat pienemmät kuin mitä teollisuus on ilmoittanut. Ja sitten yrityksille lankeavat kustannukset ja jäsenvaltioille lankeavat kustannukset, jotka vastaavat tästä verifiointityöstä. Tähän olemme paneutuneet ja parlamentissa jonkin aikaa sitten sanottiin, että nämä hallinnolliset kustannukset ovat minimaalisen pienet. Ja myöskin mietinnössä tämä asia on vahvistettu. Nämä eivät ole siis kovinkaan suuret nämä kustannukset, kuten teollisuuden edustajat ovat sanoneet. Kustannukset ovat alha, jopa alhaisemmat kuin mitä teollisuus on antanut ymmärtää. Tämä kaikki on huomioitu myöskin vaikutusanalyysissä, ja tämä analyysityö on oikeastaan jo saatu päätökseen. Ja tämä selvitys annetaan kaikkien käyttöön, kunhan ehdotus on valmiina. Mutta ehdotusta emme vielä voi teille esittää. Vastaava komission jäsen ja monet kollegat ovat viime kuukausien aikana tehneet paljon töitä tämän 2030 kertomuksen tiimoilta mutta 30 prosentin leikkaus KHK osalta on mielestäni hyvä saavuttamisen arvoinen tavoite. Monet ovat tehneet hartiavoimin töitä tämän asian tiimoilta ja tästäpä syystä laatudirektiivi on jäänyt ehkä hiukan taka-alalle. Piakkoin palaamme kuitenkin tähänkin asiaan mitään lukkoon lyötyä aikataulua ei ole vielä tarjolla, mutta olen vakuuttunut, että asiasta vastaava komissaari haluaa saada tämän asian kuntoon vielä omalla toimikaudellaan, niin kuin me kaikki haluamme. Mutta en voi luvata, että nykyinen parlamentti voisi sitä käsitellä valitettavasti. Eli me jatkamme työtä, toimimme mahdollisimman ripeästi tämän komission aikana ehdotus vielä tullaan tekemään, mutta valitettavasti en usko, että parlamentti voisi käsitellä sitä vielä ennen huhtikuun täysistuntoa. Kiitoksia. Damian. Paljon kiitoksia. Damian, olepa hyvä. Yes, I'm, I'm, I'm afraid. Pahoin pelkään, että pettymys on suurempi kuin mitä luulin, koska kaikki argumentit polt polttoaineiden laatudirektiiviä vastaan eivät ole teidän mukaanne relevantteja ja meidän analyysimme osoittaa, että ei ole totta, että vain hyvin kalliit vähähiiliset polttoaineet tulevat Eurooppaan. Ei ole totta, että hallinnollinen taakka on valtaisa ja niin edelleen ja niin edelleen. Ainoa argumentti on se, että Euroopan unionin komissio ei ole vielä valmis eikä ennen huhtikuuta. No pahoin pelkään, että huhtikuun jälkeen komissio on henkisesti poissa Brysselistä aivan yhtä poissa kuin me parlamentin jäsenet, koska sen mandaatti myöskin päättyy. Ja jos otamme huomioon Euroopan unionin komissiossa vallitsevan ilmapiirin, puheenjohtaja Baroson inspiroivan johtajuuden alaisuudessa, niin en oikeastaan odota minkäänlaisia ehdotuksia tältä komissiolta – eikä tässä ole kysymys ainoastaan polttoainelaatudirektiivistä Euroopassa, vaan tässä äh, lähetettäisiin merkki muulle maailmalle. Öljyhiekka, joka on yksi saastuttavimmista fossiilisista polttoaineista maailmasta. Eikä tässä ole kysymys ainoastaan Kanadasta tai ilmastosta. Tässä on kysymys suuresta monimuotoisuusongelmasta jos todetaan, että Kanadan lisäksi Kasakstan, Venäjä, äh, Nigeria, josta löytyy paljon vielä neitsellisiä äh, trooppisia metsiä. Jos me emme jat aika kunnianhimoisen polttoainelaatudirektiivin puitteissa Euroopassa, niin silloin me sanomme muulle maailmalle, että menkää vain eteenpäin öljyhiekkanne kanssa. Sanomme kyllä Kanadalle, Venäjälle, Kasakstanille, Nigerialle ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja minun mielestäni tämä on täysin väärä merkki. Yksi konkreettinen kysymys, koska mehän voimme tässä ryhtyä kiistelemään tuntikausia asiasta ja pahoin pelkään, että te olette asioista yhtä paljon kanssani samaa mieltä kuin monet muutkin, mutta teidän komission jäsenenne ei nyt onnistu saamaan ehdotusta komission jäsenkollegion läpi ja Potocnik on törmännyt samaan liuskekaasun suhteen ja tämä pätee myöskin juuri keskustelemiimme muovipusseihin. Yksi kysymys 50 kansainvälisen tiedemiehen ryhmä kirjoitti komissiolle. He esittivät äh, liudan argumentteja, miksi äh, tämä öljyhiekka-direktiivi, äh, sitä tulisi viedä eteenpäin. Olisiko mahdollista, että komissio vastaisi, julkistaisi vastauksen, joka tiedemiehille annettiin – kansalaiset ovat ansainneet sen, että tästä käydään avointa keskustelua, jos otetaan huomioon se vaikutus, joka öljyhiekalla on monimuotoisuuteen ja ilmastoon. Muutama tarkentava kysymys. Ensimmäinen, voisitko kertoa meille, miksi komissiossa toimitaan näin epäjohdonmukaisesti? Eli yleisöpaketin osalta komissio perääntyy näistä tavoitteista koskien uusiutuvia energialähteitä ja panostetaan enemmän kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen. Miksi komissio ei toimi liikennealalla samalla tavalla? Eli se tarkoittaa siis sitä, että polttoainelaatudirektiivin asema korostuisi. Miksi komissio ei toimi tällä tavalla? Ja toinen kysymys. Huolen aiheena on se, että kun 2030 paketti johon liittyen polttoaineen direktiivi liittyy, niin niin polttoaineen laatudirektiivi ei käsitellä jatkossa enää laisinkaan. Ja voisitteko sanoa, että komissio todellakin jatkaa työskentelyä tällä alalla myöskin tämän kauden aikana, eli että komissiolta tulee vielä polttoaineen laatudirektiiviin liittyvä ehdotus koskien aikaa vuoteen 2020 asti ja sen jälkeen sitten tulevat uudet taistelut. Kiitoksia ja lopuksi vielä Philip Owen, komissio. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Mitä tulee kirjeeseen, jonka tutkijat lähettivät ja oli myös tapaaminen, jossa olivat monet näiden tutkijan edustajat ja komission johtava tutkimuksen edustaja mm, ja voin tietenkin varmasti uskoa, että ei ole mitään syytä sille, miksi tätä voisi julkistaa tätä kirjettä. Ehkä me itse jopa että sen, voimme varmastikin katsoa, että saamme sen Euroopan parlamentille. Minusta toinen kysymys, tai nämä kaksi kysymystä Bas Eichhautilta ovat vaikeampia vastata – yksinkertaisesti. Ensinnäkin minusta tulee olemaan jatkuvaa tarvetta laskea päästöjä, katsoa päästöjä polttoaineista, jos olemme asettaneet itsellemme 40 prosentin talouden laajuisen tavoitteen. Jotkin näistä katetaan päästökaupajärjestelmän kautta, jotakin taas ei joten tulee tilanne, jossa tulevaisuudessa täytyy jakaa ponnisteluja. Miten päästään kohti 40 prosentin tavoitetta, se on täytyy olla jokin tapa, jolla voidaan saada tietoa polttoaineista, joita käytetään liikennesektorilla, jossa syntyy 20-25 prosenttia kasvihuonekaasupäästöistä, joten pitäisi olla menetelmä, jolla voidaan laskea fossiilisten polttoaineiden päästöjä – kuten meillä on esimerkiksi suorissa biopolttoainepäästöissä. Ja katsotaan näitä välillisiä päästöjä, jotka liittyvät ensimmäisen sukupolven biopolttoaineisiin. Ja täytyy olla myöskin luotettava menetelmä, jossa laskentaan päästöt fossiilista polttoaineista, joten en usko, että polttoainelaatudirektiivi tulee kuolemaan. 31. joulukuuta 2020 tulee tarvetta, tulemaan tarvetta jatkoon Miten tämä sitten syntyy? Se on kysymys, joka viedään eteenpäin. Eikä ole täysin totta sanoa sekään, että ole mitään, sitäkään, että ei ole mitään tavoitteita liikenteelle. Liikenteen valkoisessa kirjassa on tavoite vuodelle 2030 ja myöskin vuoden 2050 tavoite. Näitä ei ole muodollisesti hyväksytty toimielimissä, mutta komission sisällä me puhumme 2030 ja 2050 tavoitteista kokonaisuudessaan liikenteelle, joten asiat ovat olemassa, mutta ne eivät ole olemassa samalla tavalla vielä. Sitten toimenpaneva toimi, joka liittyy tähän polttoaineen seitsemän 7a-artiklaan, olemme myöhässä. Kyllä, olemme kyynikot voisivat sanoa, että tätä ei tarvita kuitenkaan niin vuotta 2020, koska se on se hetki, josta laskun, laskenta tehdään, että joten kaikkea vielä ei ole menetetty. Totta kai me tulemme tekemään esityksen, olen vakuuttunut siitä, että myöskin komission sen haluaa tätä. Nyt tietysti kaikki voivat sanoa, että toimikausi on päättymässä, mutta siitä huolimatta on vielä paljon intressejä saada tämä te- tehdyksi. Tulen tapaamaan pääsihteerin äh, perjantai-iltapäivänä, joten me teemme edelleenkin työtä kovasti tämän aikaansaamiseksi. Paljon kiitoksia. Kun katson kollegoiden suuntaan, niin eipä sanota asiasta sen enempää tällä kertaa. Kiitokset kaikille läsnä olleille kollegoille. Näin olemme päässeet esityslistan loppuun. Huomenna jatkamme kello 10. kymmeneen. Sitten koordinaattorit kokoustavat suljetun ovin. Hyvää illanjatkoa ja tapaamisiin.